Guten Morgen. Hyvää huomenta. Uskoakseni emme voi rankaista niitä, jotka ovat tulleet ajoissa paikalle. Pidän suhteellisen lyhyt esityslista tänään kaikesta huolemasta. Katson, että esityslistan asiat ovat erittäin tärkeitä. Siksi on iloinen siitä, että joitakin asioita saadaan tänään päätökseen, ainakin melkein Tulkkaus on niillä kielillä käytettävissä, jotka kielet täällä näette. En nyt mainita kaikkia. Tsekin kieltä tänään ei ole, eikä kaikkia muitakaan palttikieliä. Kaikki muut voivat puhua täällä omalla äidinkielellään. Kukas tuo nuori mies tuossa on? Teidän kolleganne vasemmalla puolella. Niin, Hän on bulgaarilla, mutta ei se mitään. Hyvä. Meillä on siis uusi jäsen. Surulla meidän täytyy pistää merkille, että Lothar Biski, jäsenemme, on kuollut ja hänen tilalleen on tullut rouva Martina Michels. Hän on Berliinistä. Hän on toistaiseksi ollut Berliinissä. Saksan parlamentin jäsenet hän luopuu tuosta paikasta korvatakseen täällä Lothar Biskin. 17. lokakuuta todennäköisesti saamme kolmannen varapuheenjohtajan. Lothar oli kolmas varapuheenjohtaja. Ja pyytäisin teitä jo pohtimaan, kenet voitaisiin valita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Ryhmät voivat tästä keskustella myöskin keskenään. Sitten siirrymme kohtaan kolme estyslistalla. Toivottavasti Teillä on kaikilla äänestyskortit mukananne, koska meidän on nyt määrä äänestää. Mutta eihän rouva Nevadlova ole edes paikalla. Miten tämä on mahdollista? Ei meitä todellakaan montaa täällä vielä ole, mutta oli miten oli. Esittelen Katarina Nevadvalva ja kyse on koulutuksen uudelleen ajattelusta. 17. kesäkuuta Katarina esitteli mietintönsä Siihen saatiin 193 tarkistusta. Ja ilomielin antaisin esittelijälle puheenvuoron, mutta kun eihän hän ole edes täällä. Ai istuu taksissa vai? Selvä. No, pyysikö hän, että odotamme siksi, kunnes hän tulee paikalle, niin kuin äänestämme? Vai mitä hän ilmoitti? No, jatketaan. Siirrytään äänestykseen siis. Onpas paksu nippu, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Otetaan uudestaan puolesta 53 vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 9 puolesta 14 vastaan. 9 puolesta, 10 puolesta. Oletko sen puolesta? Siinä tapauksessa yhdeksän puolesta 14 vastaan hylätty joka tapauksessa. Ei sillä mitään väliä, kuinka monella äänellä. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oliko se 136? sanoi puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 14 puolesta 9 vastaan hyväksytty. Hannibal oli vastaan, eli 14, 10, eli 15, 10, koska Fisaskin oli puolesta. Mihinkä sitten mennäänkään? 141. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Otapa uudestaan 153 puolesta Ai 152. Pyydän anteeksi, minä unohdin sen. 152. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 161. Äänestys päättyy. 13 puolesta 12 vastaan. 13 13 joten hylätty. 13.12 ja Hanipolille korttia, joten 13.13 13, eli tasan ja hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 186. Äänestys päättyy. Yhdeksän puolesta 16 vastaan vai 10.16 hylätty. Ruva Hannibalin ääni mukaan luettuna. Missä sitä sitten ollaankaan? Sitä 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 191. Äänestys alkaa. Päättyy. 14, 13, eli 15, 13 hyväksytty. 190 raukeaa. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. 13, 12, 13, 13, joten hylätty. 11 puolesta vastaan. Otan uudestaan. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta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 Nyt sitten tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan 21. No. Mitä, eikö sitä mukaan äänestetty jo? Tarkistus 29, äänestettiinkö siitä jo? Ai niin, joo. 30 sitten. Tarkistus 30. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäkää nyt kättä kunnolla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 ja 2 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta raukeaa. Sitten työllisyysvaliokunnan lausunto. Numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 plus Hannibal, eli 21 puolesta 5 vastaan kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut rouva Katarina Nevat Valolalle. Näin ollen siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on historisesta muistista eu koulutuksessa ja kulttuurissa. Ilomielin antaisin puheenvuoron kollegalle. Tai siis, sanoo puheenjohtaja viime vuosisadalla. Minä luen nyt tämän englanniksi, koska tätä ei ole luettu ääneen ja ei tätä, ole, niin, tätä ei käännetty, että on vaikea kääntää. Eurooppa on kokenut raakuuksia mittaamattomalla tavalla ja uusi rauhanomainen kumppanuusyhteistyö on tärkeä historiallinen tietoisuus jäsenmaissa – on erittäin tärkeää, kun haluamme estää muukalaisvihan ja nationalismin nousua ja tukea rauhanomaisuutta ja demokratiaa. Tämä mietintö tähtää siihen, että tarkastelisimme historiallisen muistin perusteita, sen muistin, jota tällä hetkellä on olemassa Euroopan unionissa, jota voitaisiin vahvistaa entyydestään. Mikalski on esittelijämme ja parlamentissa on myöskin äh, tehty äh, tutkimusta. Tutkimusyksikkö on tehnyt tutkimusta tästä aiheesta. Emme vielä ole saaneet tietoja tutkimuksesta. Ja koska näin on, kuulemme tänään edustaja Mikiaskia hänen mietintöään ja tämän jälkeen meidän pitäisi antaa tarkistuksen esittämiselle pitkä määräaika, jotta voisimme äh, niiden laatimisessa hyötyä tässä tutkimusyksikön tutkimuksesta. Edustaja Mikelski varmaankin tukee tätä ajatusta. Teillä on 10. lokakuuta asti mahdollisuus tehdä tarkistuksia. Ja kun tutkimusyksikkö on tämän tutkimuksensa saattanut päätökseen ensi viikolla uskoisin, se tullaan lähettämään kaikille niin, että teillä todellakin on paperilla asioita ja te voitte tarkastella tätä tutkimusta ja rikastuttaa edustaja Mikalskin mietintöä tiedon kautta, tai ehkäpä sitten itse löytää uutta tietoa tässä tutkimuksesta. Tulemme äänestämään asiasta marraskuussa. Edustaja Migalski, olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W pełni zgadzam się z, tym, z, tą, z tą agendą. Rzeczywiście ona... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan yhtä mieltä tästä suunnitelmasta. Do Państwa dotarł. E, i myślę, że to ja dzisiaj powinienem wysłuchać tego, co Państwo macie do powiedzenia. Olen sitä mieltä, että minun pitäisi tänään kuunnella teitä. En halu... Täällä on nyt pieni mikrofoni kiista. Państwo dostaliście na swoje skrzynki mailowe. Dziękuję bardzo. Haluaisin tietää kantanne ja kuulla huomionne.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 minkä pohjalta te olette valmistaneet tekstin, niin antakaa heille nyt edes tilaisuus kuunnella, mitä teillä on sanottavana. Puhukaa nyt, hyvä mies. Przewodnicząca, um, ten raport wychodzi z, z takiego założenia. Tämä mietintö lähtee siitä oletuksesta, että opetus ja historian tuntemus on perusta tulevaisuudelle – tulevaisuus ja menneisyys liittyvät toisiinsa. Jos Euroopan unioni ja yhteisö on perustettu 1900-luvun traumoille, niin on, muist- on tärkeää muistaa, että nämä näiden traagisten tapahtumien ei olisi syytä toistua ja siksi onkin tärkeää pohtia ja muistaa näitä eurooppalaisia kokemuksia ja siksi on tärkeää ottaa mukaan tämä historiallinen ja tieteellinen pohdinta, myös julkinen ja poliittinen pohjan, pohdinta kouluopetukseen. Erityisesti nuorten olisi pohdittava EUn menneisyyttä ja sen arvoja ja perustaa, joille se on rakennettu. Ja on sanottava, että tässä mietinnössä on mukana kokemuksia myös siltä Euroopan osalta, jolta on kotoisin. Tulen Keski-Euroopasta ja siellä vuosi 2004, jolloin liitymme Euroopan unioniin, oli meille todellinen kylmän sodan päättymisen vuosi. Tästä puhuin ensimmäisessä kokouksessamme. Meillä on nyt osa Euroopasta itäinen osa, joka jäi rauta esiripun taakse. Meillä ei ollut mahdollisuutta kehittyä demokraattisesti aikaisemmin niin kuin muilla eurooppalaisilla mailla rautaisiripun tällä puolen Vuoden 2004 jälkeen tapahtunut integraatioprosessi on hyvin merkittävä ja siksi olen avoimia myös muiden maiden yhdentymiselle, maille, jotka ovat kärsineet molemmista totalitaarisista järjestelmistä eikä vain yhdestä. Ja siksi viittaan tekstissä näihin historiallisiin tapahtumiin, jotka ovat vahingoittaneet sekä keskeitä Itä-Eurooppaa. Yhdentymisprosessi olisi nähtävä myös sellaisena yhdentymisprosessina, jossa osa yhdistyy turvallisuuden ja kulttuurin osalta niin, että kunnioitetaan moninaisuutta ja maidemme erilaisia piirteitä. Omassa mietinnössäni olen pyrkinyt siihen, että löytäisimme meille kaikille yhteisiä tekijöitä, yhteistä henkeä. Olen myös pannut merkille, että Euroopassa syntyy historiallisia kertomuksia. Tietenkin tähän on oikeus, mutta samaan aikaan ei pitäisi käydä niin, että historiaa vääristyy ja esitetään historiallisia valheita, vaan meidän olisi pystyttävä huomioimaan myös rajan toisella puolella olevat tahot. Ja ehkä kaikkein tärkeintä on se, että olen puhunut täällä erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista soveltaa tätä historioitsijoiden ja teoreetikkojen ja poliitikkojen tietoa ja kokemusta kouluopetuksessa, koska meidän olisi todella elokuvien ja internetin ja muiden uusien välineiden kautta saatava nuoret mukaan, ei, ei niin, että ainoastaan kouluopetuksen kautta näitä asioita käsiteltäisiin. Aikuisten kokemuksia olisi jaettava myös nuorille. Nuoret eivät vielä muista, mitä tapahtui joitakin kymmeniä vuosia sitten. Nuorille ne ovat jo kaukaista menneisyyttä, jopa antiikin ajan kaltaista. Vielen Dank. Kiitoksia paljon. Puhujalistallani on useita nimiä jo. Du warst als Erste. Äh, oh ja, alle Welt, ja. So, ma, äh, Kollega Verhaien puhuu ensin. Äh, Hans Becker. Kiitos. Hans Becker, kollegani, pyysi, että luen hänen lausuntonsa herra Migalskin mietintöön, koska hän joutuu samanaikaisesti äänestämään vetomusvaliokunnassa eikä voi olla täällä tänään. Hän pyysi, että luen hänen tekstinsä hänen arvon puheenjohtaja herra Mikalski, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää herra Mikalskia erinomaisesta ja tasapainoisesta mietinnöstä, jossa hän on onnistunut ottamaan omaksumaan erittäin neutraalin lähestymistavan tähän aiheeseen. Kuten oli oletettavissa. Hän on pyrkinyt välttymään kansaisilta näkemyksiltä ja pikemminkin pyrkinyt välttymään tällaisilta erittäin subjektiivisilta historiakäsityksiltä, vaan sen sijaan hän on pyrkinyt pohtimaan kulttuuria ja historiasta muistia, kuinka sitä voidaan käyttää hyväksi koulutuksessa. On hienoa, että esittelijän kanssa voidaan keskustella eräisistä näkemyksistä – lähinnä meidän täytyy työstää tätä asiaa tarkistusten kautta. Siksi puhun tänään vain hyvin lyhyesti. Mietinnön sisällöstä toteaisin, että siinä keskitytään historiaan ja kulttuuriin ja erittäin tiukkaan historialliseen tutkimukseen, tieteelliseen näyttöön. Historia saa käyttää vääräksi poliittisia tarkoituksia varten. Tältä täytyy välttyä kaikin keinoin. Kulttuuritekijöitä ja historiallisekin seikko voidaan käyttää propagandan välineenä ja tätä, tätä voidaan manipuloida nuoria ihmisiä. Tältä täytyy välttyä kaikin keinoin. Esittelijä on usein otteeseen painottanut sitä, että koulutuksessa nuoria täytyy suojella ja täytyy varmistaa, että politiikka poliittisista syistä ei historia kirjoita uuteen uskoon, vaan pikemminkin tieteellisen tutkimuksen pohjalta ja historioitsijoiden työn pohjalta pitää historian opetus suunnitelmat laatia. Olen erityinen iloinen jo nyt siitä, että voin myöhemmin käydä suoraa keskustelua esittelijän kanssa ja monia tarkistuksia voidaan vielä tehdä. Tarkistuksia, jotka tuovat lisäarvoa tähän mietintöön ja rikastuttavat sitä entisestäänkin. Kiitoksia. Rova Vergia seuraavaksi. Merci, Madame la Présidente. Notre rapport... Kiitoksia puheenjohtaja. Mietintömme otsikkona on historiallinen muisti Euroopan unionissa. Olen jo aikaisemmin kertonut, mitä tästä ajattelin edellisessä kokouksessa, me En ole yhtä mieltä edeltävän kollegan kanssa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että eihän historia ala 1900-luvulta. Tämä mietintö luonnossa antaa täysin kielteisen kuvan historiasta jos meidän pitäisi antaa nuorisolle toivoa, niin ei, emme voi ottaa tällaista täysin kielteistä näkemystä historiasta. Mielestäni kaikilla kunnioituksella Itä-Euroopan kollegoille meillä on tässä liian itä-eurooppalainen näkemys ja siinä ei länsi-eurooppalainen näkemys niinkään näy. Tässä, on, tässä melkein täysin piilotetaan fasismin ja Etelä-Euroopan fasismien tuhot, Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, kaikki nämä näiden maiden diktatorit lähes sivuutetaan ja, ja siellä kuitenkin tuli valtavia ihmishukkia ja oli paljon kommunisteja, jotka, jotka taistelivat natseja vastaan Ranskassa ja Saksassa. Loukataan heidän muistiaan, kun puhutaan näistä totalitaarisista järjestelmistä hyvin vähän täällä äh, Stalinin, mm, stalinismista olisi puhuttava, koska se vääristi kommunismin ideologian natsismista ja kommunismistakin puhutaan. Tässä loukataan tuhansia juutalaisia, jotka paloivat keskitysleireissä Tästä mielestä en ymmärrä kohdan neljä sanamuotoa. Holokaustilla oli aivan erityinen ideologia, natsi-ideologia, eikä missään tapauksessa voida laittaa yhtäläisyysmerkkejä näiden kahden välillä. Olen aika ihmeissäni, ettei tässä ole viitausta historioitsijoihin. Esittelijällemme vaikuttaa aivan luonnolliselta, että valtiot määrittelevät oman maansa historian. Mutta ehkä tässä tulkitsen esittelijä väärin. Ymmärrän kyllä, että hän on kotoisin entisestä neuvostovaltiosta, mutta en ymmärrä, miksi ainoastaan näiden järjestelmien uhreilla olisi oikeus korvauksiin. Oman maani osalta maassa on ollut suuria vaikeuksia tunnustaa visiin ja hallinnon rikokset ja osallisuuden holokaustiin. Sillä on vieläkin vaikeuksia hyväksyä väkivaltaa algerialaisia vastaan omallakin alueellaan Algerian sodan aikana. Al- algerialaista vasta aloitetaan puhumaan Ranskassa ja on ollut niin suuria vaikeuksia tunnustaa siirtomaavallan vaikutukset ja myös kun ajatellaan näitä niin sanottuja siirtolaisuusperäisiä nuoria – Tällaiset unohdukset eivät ole hyväksyttäviä. Tämä ei ole tasapainoinen teksti. Minä en tiedä, mikä on historiallinen totuus. Se on vähän kuulostaa viralliselta totuudelta, joka ei vastaa todellista historiaa, josta olen hyvin kiinnostunut. Ei historia kuulu valtioille, vaan historioitsijoille. Ne, he kyllä osaavat käydä keskustelua tästä, kun poliitikot sekaantuvat historiaan. On aina vaarana, että historia välineellistetään, koska aina voittajat ovat kirjoittaneet historian kirjat. Ja nyt voisin kertoa teille tarinan Ranskan historiasta. Ranskassa olemme hyvin ylpeitä go, go, galli esisestä, e, isistämme. Niillä oli väkivaltaisen Äh, vähän raakalaismaisen maine. Nyt joidenkin vuosien aikana äh, arkeologian työn ansiosta alamme tun- tietää todella, mikä oli Gallien todellisuus, joten todella pyydän, että poliitikkojen käsin ei jätetä historiaan, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä ja lastemme tulevaisuuden puolesta. Merci, Madame Berger. Kiitoksia, Rovaa. Vergia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietenkin haluan kiittää esittelijää näistä ponnisteluista. En nyt esittää tiettyjä kommentteja, jotka olisivat olleet samoilla linjalla kuin Vergiano huomiot koskien sitä, että täällä ei ole huomioitu fasismia ja esimerkiksi Espanjaa, kun hän jo nämä asiat mainitsi, joten en nyt niihin enää palaa. Todellakin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta on todettava, että en ole täysin tyytyväinen tähän mietintöön. Tietenkin on selvää, että siinä tuomitaan ihmisyyden vastaiset rikokset ja totalitaariset järjestelmät. Tietenkin pidän myönteisenä sitä, että esittelijä ei hyväksy tällaista hierarkian perustamista eri rikosten välillä, olkoon ne sitten kommunismin vai kansallisen sosialistien tekemiä. Mutta kun ajatellaan tätä keskustelua, tällainen kilpailu ja vertailu Gulagin ja holokaustin välillä on johtanut jaettuun eurooppalaiseen muistiin. Holokaustin kieltämistä pidetään rikoksena monissa unionin maissa, mutta sen sijaan on keskusteltu siitä, pitäisikö neuvostorikokset, rikoksen kieltäminen myös tehdä rikolliseksi. Liettuan kollega Landsberg toi tämän asian eurooppalaiselle tasolle ja kävi niin, että suuri osa länsi Euroopan poliitikoista hyvä, hylkäsi tämän ajatuksen. Olisi minun mielestäni taattava sama kunnioitus kansallissosialismin uhreille kuin neuvosto järjestelmän uhreille ja olisi vältettävä myös uhrien, ry, uhriryhmien keskinäinen kiistely. Täällä on asia, josta ne oikein pidän. Tässä mietinnössä tosin kritisoidaan moni, molempia totaalisia järjestelmiä, mutta se eh, esittää esimerkkejä tietyistä valtioissa. Täällä on liikaa konkretiaa koskien tiettyjä maita, kuten Puola. Niin kuin Rova Vergia sanoi, tämä on tietenkin vaikea välttää, kun otetaan huomioon esittelijän kansallisuus, mutta mielestäni esittelijän pitäisi ponnistella niin, että hän pääsisi tällaisen oman, oman maahan keskittymisen yli. Pientä itsekriittisyyttä tarvitaan samantyyppisiä kauheuksia on muissakin maissa tapahtunut, ja jos itse joutuisimme tällaisen paperin kirjoittamaan, niin helppo olisi varmaankin mennä tähän ansaan. Tällainen liian kansallinen lähestymistapa saattaa johtua, johtaa siihen, että aloitamme taistelun siitä, mitä kaikkia erilaisia verisiä kansallisia tapahtumia otetaan mukaan, sillä seurauksella, että emme saa rakennettua tätä kollektiivista eurooppalaista muistia, joka on tarkoituksena. Olen sitä mieltä, että sen sijaan, että tässä yleisesti tuomitaan ihmisyyteen kohdistuvat rikkoukset ja totalitariset järjestelmät, mm, tarjottaisiin eh, määritelmä eurooppalaiselle muistille eh, gulagista ja holokaustista tässä lähinnä vain puhutaan. Minun mielestäni eurooppalaiseen muistiin olisi otettava mukaan muun muassa eh, häättämiset, kyditykset, Armenian kansan murhaa ja muut hirvittävät tapahtumat, jotka menevät liian pitkälle ilman, että niitä asetetaan mihinkään kauheusjärjestykseen. Näin pysy, pysytään soveltamisaloissa ja voidaan ottaa nämä kommunismien ja kansallisosialisminkin uhrit mukaan. Migalski mainitsi kyllä nämä perustavat arvot, jotka yhdistävät Euroopan maanosan kansalaisia, mutta haluaisin todeta, että eurooppalaisen muistin määritelmässä ei pidä rajoittua ihmisyyteen kohdistuviin rikoksiin ja totalitaarisiin järjestelmiin, vaan olisi pyrittävä siihen, että kansalaisten joukossa ja erityisesti nuorison piirissä, erityisesti todella nuorten piirissä, saataisiin leviämään ne suuret arvot, joita tästä maanosasta on syntynyt. Meidän ei pidä rakentaa sellaista muistia, joka perustuu rikoksiemme häpeään, vaan meillä on moraalinen ja poliittinen velvoite muistuttaa ja olla ylpeitä niistä hienoista tapahtumista, joille unionimme rakentuu, kuten humanismi, renesanssi ja valistuksen aika. On sanottava, että nyt kriisin aikana ei ole parempaa tapaa törjyä stereotypioita, jotka jakavat Euro- Euroopan pohjoisen ja eteläosan, kun muistamme yhteisen perinnön. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, kuinka tärkeää aseman koulutuksella tietenkin, jotta voidaan välttää historian manipulointi ja levettää kunnollisen tutkimuksen perustavaa historian tuntemusta. Paras tapa levittää tietoa näistä asioista on se, että ei toimittaisi ainoastaan kansallisella tasolla, vaan eurooppalaisella tasolla. Näin voitaisiin välttää tiettyjen kansallisten elitien kiusaus tulkita yhteistä historiaamme vääristyneellä tavalla, joskus tahattomastikin. Meidän on siis edettävä niin, että opetussuunnitelmamme kaikilla tasoilla lähentyvät toisiaan. Kiitoksia. Vielen Kiitoksia paljon, arvon kollega. Kollega Skuria seuraavaksi. Marko, ole hyvä. Grazie. Cara Presidente, cari colleghi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mielestäni tämä mietintö on aika vaikea. Sen tiesimme alusta asti Ehkä tämä on poliittisesti ja kulttuurisesti tämän valiokunnan kaikkein vaikein mietintö, niin kuin täällä on jo alettu kuulemaan. Tällainen tämän mietinnön, tässä mietinnössä poliittiset ja kulttuuriset erilaiset lähestymistavat kyllä tulevat näkymään. Valiokuntana ja parlamenttina meidän olisi annettava selkeä merkki niin, että Tästä mietinnöstä alkaisi yleinen rauhan tekemisen prosessi niin, että ei asetettaisi mihinkään kilpailuasemaan, niin kuin täällä kollega sanoikin jo, eri puolten idän ja lännen uhrien tilannetta, eikä eri totalitaristen järjestelmien vaan, että Euroopan parlamentin valiokuntana löytäisimme jonkinlaisen yhteisen muistin. Voi olla, että sitä ei ole vielä valtiossamme löydetty. Jos näin pystymme tekemään, olemme tehneet merkittävän työn ja välttäneet vaaran, joka tähän mietintöön sisältyy. Niin, että historiaa lähdetään sitten omien mittojen mukaan rakentamaan. Sanon tämän siksi, koska ymmärrän kyllä lähestymistavat, jonka myös kollega Migalski on omaan mietintöluonnoksensa ottanut. Kuuntelin tälle versiaata, enkä nyt millään pysty muistamaan tilannetta, jossa kommunismi olisi näyttäytynyt demokraattisena, joten tämä kommunismin ja stalinismin erottaminen toisistaan No ehkä minä olen tässä tietämätön, ehkä en tunne historiaa kunnolla. Mutta kun historiaa katsotaan, no minä en kyllä keskeyttänyt ketään. Nyt kuunnelkaa, Rova Versia. Tietenkin kuunneltiin, joten voisitko olla nyt hiljaa ja antaa kollegan puhua. Olkaa nyt kohtelias. Metelöintiä ilman mikrofonia. Vado avanti, se riesco. Allora, e... Mä yritän jatkaa. Niin sanon tämän, kun ajatellaan myös viime vuotista kuulemistilaisuutta näistä asioista, niin kuulemistilaisuudessa oli paljon jäseniä Itä-Euroopasta, ehkä vähän vähemmän lännestä, koska lännen historia valitettavasti tunnetaan kovin perinpohjaisesti natsismin ja fasismin historiaa ja keskitysleirit ja kaikki vahingot, joita sitä aiheutti. Sitten Itä-Euroopan kollegoita, kun kuuntelin, niin heillä oli vielä vähän hämmennystä. He eivät ehkä, historiasta puhuttiin vähän. Minä olen kotoisin maasta, joka on kokenut fasismin tragedian ja sen seuraukset omaan historiamme. Me kyllä tunnemme kaikki vaiheet. Mussolinin hallinnon takia harvat tietävät, ehkä teistäkin harvat tietävät, me, me, eihän se ollut meidänkään historian kirjoissa vielä muutama vuosi sitten, se mitä tapahtui itärajalla Titon armeija teki etnisen puhdistuksen ja heitti italialaisia foibes, foibesiin. Monet teistä ehkä tuntevat tämän on osa, todella on vaarana se, että osa kulttuuristakin lähtisi väärille teille. Siksi haluaisin tästä mietinnöstä poistaa tiettyjä erityisesimerkkejä, on vaarana, että niistä tulee vain hankaluuksia, koska ihmiset tuntevat, että heidän, heidän asiansa on puutettu. Olisi samalla tavalla arvioitava eri asioita ja ryhdyttävä rakentamaan yhteistä muistia ja huomioiden myös se, mitä viime vuosina on tapahtunut. Dankeschön. Silvia Costa. Silvia Costa seuraavana. Mi ritrovo perfettamente eh, nelle... On sanottava, että olen täysin yhtä mieltä Emilio Menendesin kanssa, joten pari asiaa vain haluaisin sanoa. Myös Skurrian puheenvuorossa on tärkeitä asioita poliittisesti on tärkeää olla tietoisia siitä, mikä rooli meillä on tämän mietinnön osalta. Mikalski on tehnyt paljon työtä ja on tärkeää vilpittömästi esittää kysymyksiä. Joskus tämä esitystapa tuntuu hieman epäsymmetriseltä, vaikka psykologisesti toki ymmärrän sen, ehkä poliittisesti en niinkään, mutta ymmärrän tämän psykologisesti henkilöltä, joka tulee Itä-Euroopasta. Hiljaisuus on kestänyt kauemmin Meihin kaikkiin vaikuttaa kansallinen historiamme, mutta meidän kuitenkin tehtävä ponnistuksia niin, että menisimme eteenpäin ja pyrkisimme hyödyntämään tätä mahdollisuutta, niin kuin Emiliakin sanoi, niin että voitaisiin ryhtyä rakentamaan uutta yhteistä historiaa, jonkinlainen tällainen sovittamisprosessi tarvittaisiin laajentumisen rytmi on ollut sellainen, että se ole aina onnistunut. Yhtäältä rakennettaisiin tätä yhteistä muistia ja toisaalta otettaisiin myös myönteiset puolet mukaan. Olisi muistettava, mikä ero on Euroopan unionin sillä, mikä, mitä eroa on sillä, kun ajatellaan tilannetta ennen ja jälkeen Euroopan unionia. Monissa maissa on ei ole asioita oikein ymmärretty. On, on ollut näitä hienoja utopioita, totalitarismin jänteiden päälle rakennettavista uusista hankkeista. Täällä on johdantason kappaleessa mainittu tiettyjä asioita. Nythän on kulunut tasan sata vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta – eurooppalaisissa elokuvateattereissa ollaan nyt rakentamassa tätä tarinaa. Olisi tärkeää katsoa, kuinka tämä tarina kerrottiin eri maissa. Sehän oli Euroopan maiden välinen sota. Osittain kyllä halutaan muistaa, mitä tapahtui, ja toisaalta nämä elokuvat esitetään varoituksena, ettei näin kävisi Tässä on nyt jonkinlaista kilpailuasetelmaa, että mikä näistä järjestelmistä oli kauhein. Minä itse tulen sellaista poliittista kulttuurista, jossa tietyssä määrin kiellettiin kommunististenkin järjestelmien tilanne. Saman, sanon tämä aivan suoraan. Myös fasismin kanssa on on näin käynyt ja nyt on ehkä päinvastainen tilanne. Hyvin järjestelmällisesti pyrittiin tiettyjä kansaryhmiä poistamaan tämän epämiellyttävä. Nyt puhutaan nuorista, jotka eivät ole oikein ajan tasalla ja he tarvitsevat mahdollisimman totuudenmukaisen näkemyksen historiasta – Tietenkin on tärkeää kunnioittaa uhreja samalla tavalla, mutta on myös osattava erottaa asiat, asiat toisistaan, ja, jotta nämä voitaisiin välttää tulevaisuudessa. On muistettava tietenkin se, ettei historia ala 60 vuotta sitten, vaan voitaisiin mennä ajassa vähän kauemmaksi taaksepäin. Mm. Mr. Bor- Kiitos Silvia. Boris ja sitten Fissas. Eh, Chciałem podziękować e, panu Migalskiemu za... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää edustaja Migalskia tästä mietinnöstä. se herättää paljon tunteita ja väittelyä, mutta minun täytyy sanoa, että samantyyppistä keskustelua käytetään myöskin historian tutkijoiden parissa ja on hyvin tärkeää, että mekin käymme tätä keskustelua. Mielestäni nyt meidän pitäisi pyrkiä olla olemaan mahdollisimman neutraaleja ja objektiivisia, sillä tämä mietintö on jotakin, mitä me todella tarvitsemme. Tarvitsemme tätä, jotta voisimme antaa ihmiselle mahdollisuuden viitata historiallisen muistiin mahdollisimman puolueettomasti. Olen samaa mieltä siitä, ettei mitään ähm, arvoasteikkoa voida koskaan tehdä eri maiden äh, traumaattisille tapahtumille ja niiden uhreille. Kuusi miljoonaa ihmistä hän kuoli sodan aikana ja kaikilla meillä luonnollisesti on oma näkemyksemme historiaan ja tietyllä tavalla me olemme oman kansallisen historiallisen järjestelmämme tuotteita. Usein meitä Unkarissa syytetään siitä, että me elämme puoliksi historiassa ja historiallisen muistin seassa, mutta me tarvitsemme kuitenkin näitä asioita, että voisimme ymmärtää toisiamme. Sitten toinen huomio, niin meidän tulisi tässä pyrkiä viittämään Euroopan kaikkein pahimpaan traumaan – ennen Euroopan unionia, nimittäin kahteen maailmansotaan ja näihin totalitaarisiin hallintoihin ja kommunismiin. Kollegat, me emme voi luoda mitään hierarkiaa näiden tapahtumien välillä, mutta meidän täytyy tuoda selkeästi esiin se, miksi Euroopan unioni on syntynyt. Keski- ja Itä-Euroopassa mielestäni kommunismi nähdään stalinistisen järjestelmän kätyrinä kommunismi siis sodan jälkeen, mutta Ranskassa ja muualla usein kommunismi liittyy siihen, että taisteltiin totalitaarisia järjestelmiä vastaan. Tämä täytyy ymmärtää. Meidän pitää löytää ratkaisuja niin, että puolalaiset saksalaiset puolalaisten ja saksalaisten historioitsijoiden tavoin voisimme luoda yhteistä historiaa. Siellähän luotiin yhteisiä historian oppikirjoja. Tämä olisi nuorille kaikkein paras mahdollinen näkökulma Euroopan historiaan. Tarvitsemme kaikkia. Meidän tulee tukea toinen toisiamme, kun pyrimme puolueettomuuteen, niin että Euroopalla olisi oikea näkemys siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Toivon todellakin, ettei tästä synny hirvittävää väittelyä. Me pyrimme löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun tavan esittää historia Euroopassa mahdollisimman objektiivisella tavalla ja esittää yhteinen eurooppalainen historia. Tämä ei ole helppoa. Kiitoksia. Yo intentar ser eh, muy breve. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Kollegat ovat tässä jo melkein kaiken sanoneet. Historia on pitkä ja ymmärrän, että ne, jotka ovat kärsineet hiljattain ja diktatuurista, nämä muistot ovat elävämpiä ja tärkeämpiä vielä näille henkilöille, kuten nyt tällä hetkellä Itä-Euroopan maista tuleville, mutta Rova Versia sanoi aivan oikein, että voittajat kirjoittavat historian. Minun mielestäni historian kirjoittaminen pitäisi jättää historioitsijoille. Minusta on hyvin kielteistä ryhtyä keskustelemaan konkreettisista tapahtumista eri puolilla Eurooppaa. Barbarimaisia tekoja on Euroopassa ollut vuosisatojen aikana valtavasti. Olisi aloitettava mm, siirtomaavallasta, Amerikan valloituksesta, mihin asti pitäisi oikein mennäkään taaksepäin, kun puhutaan historiallisesta muistista. E, nyt Espanjassa, ja Kataloniassa voitaisiin keskustella myös Katalonian niin itsenäisyydestä. Oliko e, Katalonia itsenäinen vai eikö se ollut, kun mennään jo 1700-luvulle e, jos mennään konkreettisiin esimerkkeihin niin emme pääse koskaan loppuun, emmekä pääse sopimukseen myöskään. Minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä myönteisiin asioihin. Ei tietenkään historia pidä unohtaa. Espanjan demokratia ei ole perustunut kauhean sisällissodan unohtamiseen, vaan sovinnon tekemiseen. Minusta se on tärkeää tällä hetkellä. Ei pidä unohtaa näitä, mutta on ajateltava eurooppalaisten sovintoa ja demokraattisia arvoja – Tietenkin on tuomittava kaiken tyyppiset totalitaariset järjestelmät, mutta ei pitäisi mennä näihin konkreettisiin tapauksiin. Se ei johda mihinkään ja se tulee vain aiheuttamaan valtavan kasan tarkistuksia. Jokainen maa pyrkii tai eikä maa, vaan jokainen henkilö pyrkii tuomaan tänne, pyrkii puolustamaan omia ajatuksiaan tietystä tilanteista. Minusta se ei ole tapa opettaa historiaa nuorisolle. Ja, gracias Santiago. Santiago ja sitten Helgise Tryppel. Ja, danke, Bruce. Danke. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin herra Migalskille asian työstämisestä. Minusta tämä on aivan yksipuolinen tämä teksti. Kun katsoo otsikkoa, siinä katsotaan, se tarkastellaan historiallista muistia ja koulutusta. Tämä on hyvin laaja aihe, mutta sitten kun lukee tätä tekstiä, ja siellä viitataan kansallisosialismiin ja kommunismiin, niin minun mielestäni tämä on aivan liian katseista. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki muutkin totalitaariset järjestelmät, fasismi, stalinismi. Vähintäänkin nämä täytyy mainita. Tämä ensimmäinen huomioni. Tämä on aivan liian kapeakatseinen. Lisäksi pitäisi tarkastella historiallisia analyysiä. Kohdassa neljä esimerkiksi todetaan, että kommunismi ja kansallisosialismi pitää arvioida samojen kriteerien valossa. Mutta kuitenkin pitää historiallisesti analysoida kutakin totalitaarista järjestelmää ja kutakin rikosta erikseen. Esimerkiksi rotuideologia, jota natsit harjoittivat, se työnhallisuuden. Siksi katson, että tämä mietintö on aivan liian kapea-alainen. Ja mikä tarkastelee historiallista muistia Euroopassa, mikä halutaan kiinnittää enemmän huomiota, tämä työ tehdään samassa yhteydessä tai eri maiden näkökulmasta erikseen ja myöskin ottaa huomioon kolonialismi ja sen työstäminen, tuon historian osan kappaleen työstäminen, niin ikään täytyy ottaa mukaan. Monilla Euroopan mailla on hyvin kipeitä, kipeitä kipupisteitä historiassaan, eikä kyse ole pelkästään kommunismista tai kansallisosiaalista, kyse on paljon muustakin. Eli. Kiitos sitten Rova Deli. Oli kirja Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö on meille mahdollisuus punnita kaikkia vaikeuksia, jotka tulee ratkoa, kun Euroopan historiasta puhutaan. Tämä keskustelu on tuonut selkeästi esiin, että me vielä ole onnistuneet edes täällä käsittelemään tässä salissa ja tässä demokratian talossa historiaa sellaisella tavalla, joka voisi lähentää Eurooppaa ja syventää eurooppalaista ajatusta, jotta voisimme vähentää erilaisia historian tulkintamalleja, siis lähihistorian tulkintamalleja. Ei ole mikään ihme siinä se, että näitä eroavaisuuksia esiintyy, sillä taustamme on erilainen ja tämänhetkinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne on vaikea. Tämä luo selkeitä vaaroja. Esimerkiksi Unkarissa ja Saksassa näemme uusia liikkeitä, tai en sano liikkeitä, mutta uusia taipumuksia, jotka kopioivat sellaisia ideologioita, joita menneisyydessä on ollut olemassa. Sen tyyppisiä ajatusmalleja, joita 70 vuotta sitten oli vallalla natsien aikaan. Tämä on jotakin, mitä ei voida edes ajatella. Meillä vaikuttaa olevan hyvin lyhyt muisti. Tämä mietintö avaa nyt uuden luvun ja pakottaa meidät ajattelemaan näitä asioita. Se on mahdollisuus punnita asioita ja pohtia yhteistyötä ja kommunikaatioita välillämme. Jos tässä voimme sanoa, että natsismi ja stalinismi ovat samalla viivalla, No tässä kollega Vergia on oikeassa, tätä tulee todellakin analysoida, mutta tämä asiahan koskettaa ennemminkin historian tutkijoita. Me pyrimme siihen, etteivät samantyyppiset ilmiöt enää toistuisi Euroopassa, ja me haluamme tukea demokratiaa. Olen samaa mieltä siinä, että hiljattain tieteellinen yhteisö on tehnyt edistystä ja tukee Euroopan historian tuke, taloa, tätä taloa, joka on rakenteilla ja joka tulee kattamaan juuri tätä historian alaa. Edustaja Mikielski tässä toivoo foorumin luomista menneisyyden pohtimiselle Meillä on tämä aloite nyt ja meillä on olemassa oleva teksti. Mielestäni Euroopan historian talo ja mekanismi, joka siihen liittyy, tieteellinen mekanismi ja muut mekanismit, joita ollaan luomassa, voivat laajentaa edustaja Mikäläskin mietinnön kenttää ja ajasta parempaan suuntaan. Mielestäni Euroopan historian talo on pyrkinyt ratkomaan ongelmia, joista täällä väitellään tänään, niin sitä voitaisiin käyttää välineenä, jotta voisimme vaikuttaa kansallisiin politiikkoihin historian opetuksen suhteen. Tarkoitan tässä lähihistoriaa. Vain todella objektiivinen mekanismi voi tukea tätä kaikki muut kansalliset, ideologiset tai poliittiset hiljattaisten tapahtumien tulkinnat, tulkinnat siitä, mitä 70 tai 30 vuotta sitten tapahtui, johtavat meidät vain näiden samojen liikkeiden toistumiseen ja näitä asioita tulee pohtia hyvin, hyvin varovasti. Minua pelottaa tämä. Lett tökös seuraavana. Köszönöm, elnök asszony. Kiitoksia, puheenjohtaja. Azt tanítja, hogy igazság nélkül nincs. Kiitos, puheenjohtaja. Profetta Muhammed on opettanut meille, että ilman totuutta ei ole rauhaa. Me pyrimme rauhaan, mutta samalla emme voi vaieta totuudesta. 2009 vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa tuomittiin kommunismin aikaiset hirmuteot. Tuo oli suuri päivä meille. Silloin saatiin hieman perspektiiviä itäisen ja läntisen diktatuurin välille elokuun 24. päivä on 23. elokuuta on kommunismin uhrien muistopäivä ja voimme olla tuosta ylpeitä, että tuohon tavoitteeseen päästiin. Arvoin kollegat, herra Mikaskin pyhä yksinkertaisuus on täysin ymmärrettävissä. Ceausescu oli kuningatar Elisabetin ja Amerikan presidentin hyvä ystävä. Hän oli täysin salonkikelpoinen aikoinaan. Ja demokraattiset val- valtiota kutsuivat Ceausescun kyläilemään ja samanaikaisesti Ceausescu teki mitä hän halusi. Tämä oli osoitus siitä, että hän onnistui toimenpiteissään. Vuonna 2008 Ceausescu ilmoitti tuhoamisohjelmastaan ja juuri tuo johti hänen tuhonsa. Muistan, kuinka länsimaata suureen ääneen tuomitsi apartheidin aikaiset hirmuteot, mutta kukaan ei halunnut kuulla sanaakaan siitä, mitä Ceausescun hallitus teki. Kaikki sulkivat silmänsä. Me uskoimme, kaikki länsimässä uskottiin Ceausescun puheisiin ja suljettiin silmät todellisuudelta. Romaniassa sanottiin, että Romaniassa kristit olivat kristittyjä ennen kuin kristi, Kristus oli edes syntynyt. Tämä on ehkä hieman kärjestettyä mutta kuitenkin länsimaata, länsimaiden sinisilmäisyyttä Ceausescu pystyi häikäilemättä käyttämään hyväkseen. Sitten kun tuo mietin saatiin hyväksyttyä, asiat saatiin hieman asianmukaisempaan valoon. Se, mitä Itä-Euroopassa tapahtui, pitää selkokielellä kertoa kaikille. Esimerkiksi Stalin totesi muinoin, että tai teki muinoin mitä halusi. Napoli Tano tai Camus olivat hyödyllisiä idiootteja Lenin mielestä, koska he ihanoivat neuvostokommunismia. Ja käytännössä he myötävaikuttivat koko järjestelmän muodostumiseen. Salazar rendszerről, és így tovább, de... Minä kyllä tunnen hyvin Salazarin järjestelmän, mutta jollakin tavalla olisi tarpeen tasapainoisesti tarkastella kahden tyyppisiä diktatuureja. Itä- puolella luulen, että meillä on vielä paljon enemmän työtä tehtävänä, koska länsipuolella sotarikokset ja fasismin rikokset on tuomittu, mutta kommunismin rikokset 23 vuoden jälkeen ei vielä ole järjestyksessä. Euroopassa on tehtävä vielä paljon. Varmaankin olemme jo oikealla tiellä. Nyt ollaan valmistelemassa Euroopan historian taloa ja hyvin päättäväisesti ollaan menossa rauhanomaisen suuntaan, mutta ei rauha voi olla ilman oikeudenmukaisuutta. Olen todella tyytyväinen siitä, että kuulin tämän Menendez Valen tarinan. On todella tarpeen korostaa, mikä on meidän myönteinen historiamme. Sen sijaan on hyvin vaikeaa löytää tasapaino Makedonian ja Kreikan historian välillä. on ollut Makedoniassa, olen puhunut kreikkalaisten kollegoiden kanssa, Bulgarian kollegoiden kanssa. Siellä on sellaista vastarintaa, joita ei voida vain lakaista maton alle. Historioitsijoilla on aina poliittinen lähestymistapa myös. Ceausesculla oli historioitsijoita, jotka ovat edelleen toimessaan ja käyvät valiokunnissa. On vieläkin historioitsijoita ja asiantuntijoita, jotka olivat osa vanhaa järjestelmää, eivät he ole mikään tae oikeudelle. Olen tyytyväinen, että tämän esille ja, ja haluaisin henkilökohtaisestikin osallistua tämän työn tekemiseen. Kiitoksia. Tänkö Kiitoksia, herra Tökesä. Hannu Takkula. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja, ehkä lyhyesti. Otsikossa lähdetään EUn koulutuksesta ja kulttuurista, historiasta muistista EUn koulutuksesta ja kulttuurista. Näin ollen minusta tämä otsikko rajaa kyllä jonkun verran, kuinka pitkälle historiassa mennään ettei aivan tarvitse mennä taannoiselle vuosisadalle vaan tuhatyhdeksänsataa luvulla on alkanut euroopan unionin kehittyminen kahden maailmansodan seurauksena ja minusta se on niin ehkä tästä oleellista muistaa ja, ja, ja yrittää rakentaa sen päälle miksi tällainen euroopan unioni syntyi siitä on hyvä meidän lasten ja nuorten tietää mitkä ovat ne arvot minkä päälle se syntyi ja mitkä olivat ne historialliset tapahtumat mitä euroopassa tapahtui että katsottiin tärkeäksi, tärkeäksi luoda tällainen, tällainen yhteinen unioni joka taistelee tai joka perustuu demokratiaan ihmisoikeuksiin mielipiteenvapauteen oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja näin ollen tämä ajatus siitä mikä tässä raportissakin nousee esille että, meidän, että tämä euroopan unioni itsessään tuomitsee jyrkästi kaikki rikokset ihmis, ihmisyyttä vastaan ja totalitaariset hallintojärjestelmät näiden seurauksenahan tämä unioni syntyi ja voi sanoa että tietyllä tavalla holokaustin tuhkan päälle. Tuota, totuuden puhujalle ei löydy yösijaa sanotaan suomalaisessa sananlaskussa saattaa olla laajempikin sananlasku ja se on tietenkin hyvin vaikeaa kirjoittaa koska meillä on kaikilla omat kansalliset taustat ja omat poliittiset taustat mutta minusta tässä nyt on oleellista ottaa tämmöinen eu laajuinen dimensio huomioon ja silloin nämä totalitaariset järjestelmät jotka nousevat natsismista ja kansallissosialismista samoin kuin kommunismista ja stalinismista ne ovat niitä jotka ovat vaikuttaneet koko eurooppaan. toki me joka maasta löydämme kun katson täältä kollegoita voidaan ottaa kreikan sodat tai voidaan ottaa sitten espanjassa omat, omat taistelunne ja, ja näin edespäin, fasismi tai, tai Italia. ja näin. No, Italia tietenkin menikin tuonne fasismin ja, ja, ja Mussolini meni, meni kansallissosialismin piiriin, mutta tämä eurooppalaisen dimension hakeminen. Ja kun näin suomalaisena olen tässä, niin ja näen tuolla takarivissä ystäväni Cambridgeista ja isosta Britanniasta, niin en, en edes vaadi, että sinne pitäisi ottaa sitä, että Iso-Britannia julisti Suomelle sodan 1940-luvulla, koska he eivät uskaltaneet tulla, niin kuin tiedätte, ja se, se on taas toinen tarina. Mutta joka tapauksessa meidän pitää pysyä isolla, iso, isossa niin kuin tuota, kuvassa, kun puhutaan, puhutaan. Ja siksi ehkä muutamat tämmöiset tämmöiset liian yksityiskohtaiset esimerkit, ehkä Mikalski niitä hiukan sitten karsii, karsii tässä, mutta, mutta että tämä ei ole helppo tämä työn tekeminen, koska meillä kaikilla on tosiaan oma poliittinen muisti ja oma kansallinen muistimmekin asioista. Ja ja edelleenkin tiedän sen että suomalaisena että talvisota Suomen ja Venäjän välillä on täysin erilainen meidän historiankirjoissa kuin Venäjän historiankirjoissa. Ja, ja tuota, me kaikki tiedämme totuuden, että se miten se on kirjoitettu Suomessa on oikein, mutta tuota, sitäkään, <laughs> sitäkään ei, tuota, eikä, tähän voi, e, eikä pidä ottaa. Mutta vielä kerran alleviivaten, eli tämä EU-lainen dimensio, EU-lainen dimensio tässä muistaen, ja siksi nämä totalitaariset järjestelmät, jotka jotka synnyttivät sen että, EU eun esi isät jos sanotaan näin eun e esi isät tulivat siihen tulokseen että meidän pitää rakentaa eurooppa missä demokraattiset arvot ja ihmisoikeudet ovat kunnioitettuina ja, näin ollen tuomita, nämä, ää, totalitaariset hallintojärjestelmät jotka aiheuttivat kauheuksia euroopassa. sen verran vielä loppuun sanon että tämä on kyllä tärkeää siinä mielessä nyt kirjata yleisellä tasolla kuitenkin eurooppalaisen historian muistiin, koska se muisti näyttää olevan lyhyt. Ja meillä on tällä hetkellä esimerkkejä äärioikeiston noususta niin Kreikassa, Unkarissa, Bulgariassa, Saksassa, jopa Suomessakin, luulen, että kaikissa jäsenmaissa. Ja, ja tämä on huolestuttava piirre. Tämä on huolestuttava piirre ja siksi on erittäin tärkeää niin palautella, palautella asioita oikeaan ytimeen ja voi sanoa näin että mitä itse haluaisin niin korostaa vielä että euroopan unioni nähtäisiin kun se syntyi arvoyhteisöksi ennen muuta arvoyhteisönä koska sekin tuntuu että tämä historiallinen muisti ei enää muista koko tätä arvoyhteisöasetelmaa vaan, vaan euroopan unioni nähdään vain taloudellisena toimijana ja, ja tässäkin suhteessa on paikallaan että tämä, tämä raportti tehdään ja, ja tuota, niin kuin sanoin mikalski raportissa on paljon, paljon hyviä aineksia ja uskon, että tästä saadaan hyvä työ. Kiitoksia. Vielen Dank, Madame Benarapatou. Kiitos, sitten Rova Benarapatou. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu on mielestäni erittäin mielenkiintoista ja minun täytyy sanoa, että tämä mietintö on paljon kyllä minua kiusannut, kiusaannuttanut. Se on yksipuolinen ja lankeaa siihen ansaan, että me poliitikot välineellistämme historian, ja näin ei todellakaan pitäisi tehdä. Meillä on tämä Euroopan historian taloprojekti käynnissä, ja uskon, että historian todellakin jotakin, mitä historian tutkijoiden pitäisi monista eri näkökulmistaan tutkia. Muutoin me tulemme loukkaamaan ihmisiä ja uudelleen aloittamaan taisteluja. Mielestäni tämän tyyppisen mietinnön pitäisi päinvastoin luoda meille puitteistot niin, että historian tutkijat voisivat tehdä työtään. Me emme voi mennä sitä pidemmälle. Me emme voi mennä yksityiskohtiin. Esimerkiksi ne asiat, jotka minua todella tässä häiritsevät. Ähm, johdantosan kappale kolme. Yhtenäinen Eurooppa on syntynyt juutalaiskristilliseen etiikkaan, kreikkalaisen estetiikkaan ja roomalaisen oikeuteen perustuen. Tämä on aivan väärä ajatus. Alain Libero eräs historian tutkija on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisia ajatuksia tästä. Hän on osoittanut, kuinka tärkeä Espanjassa on koko Granan aika ja äh, muslimivallan aika. Tämä on tuonut Euroopalle valtavan määrän ähm, esimerkiksi äh, kirjallista perintöä, tässä ei puhuta lainkaan kolonialismista, vaikka tällä hetkellä käydään väittelyä ei vain Ranskassa näistä asioista. Annan tässä tarkan esimerkin. Tiedätte, että Marseille on nimetty Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja tässä yhteydessä ähm, Camus ähm, Camusille omistettu äh, konferenssi oltiin järjestämässä. Camushan oli algerialais-ranskalainen ja tässä yhteydessä eräs historioitsija, joka on hyvin lähellä Aix-en-Provencein kaupungin johtajaa. Aix-en-Provenceissa on puhuttu rasismin ja fasismin noususta ja äärioikeiston noususta. No, kaupunginjohtaja siis tässä yhteydessä sanoi, että Benjamin Stora on liian lähellä algerialaisia, liian lähellä algerialaista historian tulkintaa, liian lähellä kamyytä, joten kaupunginjohtaja päätti, että Benjamin Stora ei voi tätä äm, historio, historiikkia kamyystä kirjoittaa, ja eräs toinen historian tutkija saisi sitten tehtäväkseen. Camus tietyllä tavalla on tapaus, joka osoittaa, että tämä äm, Algerian ja Ranskan yhteinen historia on yhä lähellä meitä ja ei vielä ratkaistu tämän historian jotain, minkä tulkitsemissa meidän täytyy ottaa moninaiset näkökulmat huomioon, ettei meitä sivuun ketään. Tässä edustaja Skure puhui äsken kommunismista ja sanoi, että kommunismista on tietynlaisia esimerkkejä ja tässä edustaja Boris sanoi, että jos ähm, Ranskan vapauttaminen onnistui sodan aikaan, se riippuu myös kommunistista. Mutta meidän ei pitäisi lähteä tällaisiin tulkintoihin, jotka äh, riippuvat erilaisista konteksteista. Muuten me todellakin lankiamme ansaan. Meidän tulee ottaa huomioon historiamme tärkeät seikat ja äh, nojautua historian tutkijoihin. Esimerkiksi tässä puhutaan siitä, että luotaisiin eurooppalaisen oman tunnon foorumi – muistin oman tunnin foorumi. Miksipä ei, mutta tämä kuuluu historioitsijoille. Minua häiritsee tämä kappale seitsemän erittäin paljon. Tässä sanotaan, että tuetaan ehdotusta eurooppalaisen muistin ja oman tunnon foorumista ja luotaisiin oikeus oikeuselin käsittelemään esimerkiksi kommunistisia rikoksia. Emmehän me voi tällaiselle tielle lähteä. Tämä on todellista Pandoran lippaan avaamista. Meidän täytyy olla varovaisia, ei välineellistää tätä työtä. Ja jotta onnistuisimme tässä, meidän pitää pyytää historian tutkijoita moninaisista näkökulmistaan toteuttamaan tämä työ. Samoin kohdassa seitsemän puhutaan siitä, että jäsenmaiden yhteistyö antaisi ylittämään auttaisi ylittämään erilaiset ristiriitaiset tulkinnat, mutta meillähän on hirvittäviä konflikteja. Kyllä todellakin arkisut pitää avata, mutta historian tutkijoita pitäisi pyytää äh, tätä työtä tekemään. Ja täällä Euroopan parlamentissa meidän vastuumme on se, että me tämän mietinnön käsittelemme niin, että luomme puitteistot, joiden kautta nuorilla on mahdollisuus oppia historiastaan. Kuten tässä mainittua, meillä on ongelma rasismin nousun suhteen ja ääriliikkeiden fasismin nousun suhteen. Tämä on erittäin tärkeää tällä hetkellä. Tämä väline auttaisi meitä taistelemaan näitä ilmiöitä vastaan. Eh, maintenant encore deux. Vielä kaksi puheenvuoroa. Rova Hannibal ja sitten edustaja Kavada. Hannibal ensin. Eh, Kiitoksia. Keskustelu on ollut hyvinkin mielenkiintoista. Kenties parlamentin pitäisi useamminkin käydä tämän tyyppistä näkemysten vaihtoa. Ongelmana on se, että lähestymme tätä asiaa kukin eri näkökulmasta. Tämä on täysin väijämätöntä. Pidimmepä siitä tai emme, historia nähdään aina omasta näkökulmasta jo vähintäänkin jossakin määrin. Siksi eri, eri ihmisten historia on erilainen. Täällä viitattiin aiemmissa puheenvuorossa aiempiin kommunistin, kommunismin alaisiin maihin ja koko kommunistinen historia ja stalinistinen historia on asia, joka on hyvin lähellä heidän sydäntään ja herättää heissä voimakkaita tunteita. En usko, että tämä mietintö on oikea paikka käsitellä näitä tunteita. Mutta ei pidä myöskään unohtaa näitä tuntemuksia, koska ne ovat tietystikin tärkeitä. Minä olisin puhua enemmän kolonialismista, siirtomaa-ajasta – Suuremmilla Euroopan mailla on kaikilla historiansa yhteydessä asioita, jotka olisivat saaneet jäädä tapahtumatta luurankoja kaapissa. Ja mitä britit tekivät eri puolilla maailmaa oli suorastaan kammottavaa. Meidän pitäisi ottaa kolonia- kolonialismi mukaan. Kyse pelkästään brittien huonosta tavasta toimia, vaan myöskin ranskalaiset ja muut suuret valtiota kaikki syyllistyivät ihmisoikeusloukkauksiin. Olen kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka sanovat, että meidän ei pitäisi mennä liian yksityiskohtaiseen käsittelyyn, koska muuten kaikki pistävät omat pienet huolensa mukaan. Meidän pitäisi tämä mietintö rakentaa sellaisella tavalla, että tällä viitataan ihmisoikeuksiin, siihen kuinka EU perustettiin ja myöskin EUn arvot, jotka täällä mainittiin, pitää ottaa mukaan. Olisi hyödyllistä, mikäli tästä mietinnöstä tehtäisiin teksti, jolla juhlittaisiin toisen maailmansodan päättymistä, rauhaa ja demokratiaa. Ja pohtisimme sitä, miten historiaa vietäisiin eteenpäin, ei niinkään vellottaisi menneisyydessä, vaan katsottaisiin tulevaisuuteen. Eurooppalaiset pitäisi saada ymmärtämään, missä me tänä päivänä olemme, mihin suuntaan meidän kannattaa mennä. Voisimme puhua ihmisoikeuksista, rauhasta ja demokratiasta. Ja niin kuin herra Mendes Valle mainitsi, jotkut merkittävät menneisyyden tapahtumat, kuten renessanssi, valistus ja suuret äh, historian liikkeet, äh, voitaisiin mainita jotakin muitakin seikkoja. Vallankumous, tieto- ja viestintätietokoneen kehittäminen ja muut seikat, ne seikat, jotka tekevät Euroopasta sen, mikä se tänä päivänä on. Me täytyy jatkaa tällä tiellä, koska yksi tapa, jolla me käsittelemme tai suhtaudumme äärioikeistoon tai politiikkaan, jota tällä hetkellä harjoitetaan, olisi tarjota myönteinen vaihtoehto, hyvä vaihtoehto, ja näyttää suuntaa sille, mihin kannattaa tänä päivänä mennä. Suurin osa mietinnöstä on sinänsä kunnossa, mutta täältä pitäisi kerta kaikkiaan poistaa kaikki yksityiskohtaiset maininnat, koska nämä ovat merkittäviä vain historian joidenkin osatekijöiden osalta, eivät koko historian kannalta. Liste. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Jean-Marie Cavada. Merci. Euh, euh. Kiitoksia kaikille kollegoille ja teillekin rouva puheenjohtaja, siitä, että annoitte aikaa ja tilaa tälle ensimmäiselle suurelle keskustelulle aiheesta. Haluaisin sanoa jotakin melko yksinkertaista. Monet tämän parlamentin jäsenet, yleisesti ottaen ja tämän valiokunnankin jäsenet, ovat täällä paikalla, koska ovat historian onnottomia lapsia ja minäkin kuulun näihin ihmisiin ne, jotka tulevat Keski-Euroopasta, ne, jotka tulevat Etelä-Euroopasta, Itä-Euroopasta, tuntevat läheisessä muistissaan, paljon tuoremmassa muistissaan ikävän historian painon. Ja tämän vuoksi me olemme laatimassa tätä mietintöä. Eurooppa on samalla sekä korkeatasoisen kulttuurin että hirvettävän barbaarian maanosa. Meillä on ollut valtavia järjestyksiä, kuten edustaja Benarabatu tässä mainitsi, esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja toisaalta Ottomaanisen imperiumin jäljet ovat yhä näkyvillä ja toisaalta Granadan tapahtumat ja vuonna 1732 tapahtumat Poitiers. Tiedämme, että arabialaisella kulttuurilla on valtava vaikutus historian kulttuuriin, myöskin uskontoon. Tässä voisimme vertailla Korania ja kristillisiä kirjoituksia, kuten historiassa oli muu on tehnyt. Me olemme todellakin äh, idän ja lännen, etelän ja keskustan tulos. Minä olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka muistuttavat, että vain historian tutkijoiden tulisi kirjoittaa historia, ei kenenkään muun. Muut aivan tahtomattaankin ryhtyvät manipuloimaan kirjoituksellaan, sillä ovat itse osa nykyaikaa, osa ajan virtaa. Me pyrimme rakentamaan eurooppalaista historian tuntemusta, jossa voitaisiin ottaa huomioon eri invasiot. Eurooppahan on ollut niiden kohde ja myöskin niitä itse harjoittanut, ja tämän pitäisi olla tuleman Euroopan historian talon peruskirjan perusta. Me olemme aivan surkeita, todellakin surkeita. Tässä tapellaan pikkuasioista, pikkurakenteista. Tämä on aivan surkea. Tämä valiokunnan pitäisi olla nyrkkiä pöytään parlamentin edessä. Parlamentti ei tiedä, mitä on tekemässä. Kansa tarvitsisivat syvällistä menneisyyden tunnustamista. Ja toinen asia, jonka halusin sanoa, on se, että meidän ei pidä sekaantua historian tutkijoiden työhön, mutta meidän pitää tästä huolimatta ottaa välineet ja päämäärät huomioon. Historian tietyllä tavalla neutraalia. Nämä tosiasiat ovat tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet. Me voimme pitää niistä tai voimme inhota niitä, mutta ne ovat tosiasioita. Vankileirit ovat tosiasioita. Neuvosto, saksalainen sopimus oli tosi asia. Kaikki menneisyyden tapahtumat ovat todellisia tapahtumia. Meidän pitäisi pystyä totemaan, että kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet tiettyinä päivämäärinä tietyllä hyvin konkreettisella tavalla. Väittelyä ei monestakaan asioista ole aihetta käydä, mutta historiatutkijat, hyvät naiset ja herrat, ovat tietenkin myöskin ihmisiä ja me olemme kaikki omalta osaltamme historian lapsia, kuten sanoin täällä parlamentissa. Ja näin me emme voi välttää kuuluisan lauseen kohtalua sitä, että kansat, jotka eivät tunne historiaansa, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Tämä on se todellinen tilanne, jossa me olemme. Kun ajattelemme esimerkiksi taloutta, ja olen kollegoille kiitollinen, meidän tulee tässä pyrkiä toimimaan niin, että sivilisaation korkeammat arvot ylittäisivät barbarian. Tässä meillä on todellakin vaikea tehtävä. Me emme ole onnistuneet tukahduttamaan kansallissosialismia. Tämähän nousee uudelleen. Tämä on äh, olento, joka on mahdoton surmata. Ja jos Euroopan unionin toimielimet eivät ole onnistuneet nykyistä Unkaria saattamaan oikealle tielle, Amihal Ohtin tapaus esimerkiksi on osoitus tästä. Tämä on häpeällistä. Me emme ole sillä tasolla, jota lapsemme meiltä odottavat ja meidän tulisi nyt ryhdistäytyä. Ja tässä lopulta odotankin yhtä hyvin konkreettista asiaa historian uhrien, miesten ja naisten veri on jotakin, mille meidän pitäisi luoda eurooppalainen panteon muistomerkki eurooppalaiselle historialle. Tämä tulisi toteuttaa kuten Jerusalemissa. Kuka Karneli Minsentiä tai Mijenskia, Marika Dalmenia, Popeluskoa, tai lipati perhettä Romaniassa muistaisi, hyvät kollegat. Erässä ulko... Eräs ministeriössä toiminut veli ilmi antoi oman perheensä jäseniä. Tällaisia tapauksia voitaisiin mainita loputtomasti suurin osa teistä tuntee tällaisia tapauksia. Haluaisin mainita kuitenkin kaksi henkilöä. Joel Brandt, 22-vuotias sankari Budapestista, joka pyrki pelastamaan kymmeniä tuhansia unkarilaisia, jotka olivat juutalaisia. Hän pyrki neuvottelemaan, onnistui, mutta päätyi itse vankileirille. Onneksi ei kuollut siellä. Ja sitten Rova Gushi Flashman, joka käytti koko teollisuus, tekstiiliteollisuus miehensä varat, jotta olisi voinut pelastaa erityisesti kaduilla olevia lapsia. Ja lopulta, kun hänelle ei enää ollut rahaa, hän pelasti 5-12-vuotiaita pikkulapsia Auschwitzin kuljetuksista. Voisimme myöskin kommunisteja mainita Ranskasta. Aina vuoteen 1941 johtavassa asemassa olevat henkilöt kieltäytyvät myöntämästä todellisuutta Vishin hallinnon alla. Kommunistit olivat kuitenkin toimineet sankarillisesti. Näitä asioita meidän pitäisi voida tuoda esiin. Kiitoksia, että kuuntelitte minua. Tekes puhu, haluaa puhua vielä, mutta mutta aivan lyhyesti vain, koska muutkin haluat vielä puhua. Tisztelt Kavada úr azt mondja, hogy... Herra Kavada, te totesitte, että Unkaria ei ole onnistuttu viemään oikealle tielle, että tässä on epäonnistuttu. Ei tätä nyt aivan näinkään voi sanoa. Pyytäisin, että parlamentti toimisi äänestyksen lopputuloksen mukaisesti Jokaisella on oma mielipiteensä, mutta äänestyksen lopputulos pätee. Olen itse unkarin, unkarin joten pyydän, että pidätte sanan takaisin. En halua teitä loukata. Minä kunnioitan Unkarin kansaa valtavan paljon, tunnen hyvin sen historian, mutta en tiettyjä sen hallinnon mm, toimia voi kyllä tukea. Älä. Me... Sie haben jetzt alle... No niin. Kaikki vaan varmaan kuuntelitte tarkkaan. Monet kollegat ovat paikalla. Hienoa, että paikalla myöskin vierailijoita. Olen varma, että voimme todeta, että nyt käsiteltävä aihe, huolimatta siitä meistä näkökulmasta sitä lähestyykin, on aina asia, joka on jokaiselle oma. Jokainen katsoo tätä omasta näkökulmastaan. Vielä Mikalski tulee maasta, joka liittyi Euroopan unionin vasta vuonna 2004. Siksi meidän täytyy myöskin osoittaa jonkinlaista ymmärrystä. Ne maat, jotka liittyivät vasta vuonna 2004, tietystikin yrittävät kirjoittaa omaa historiaansa, työstää omaa historiaansa, koska tämä ei aiemmin ollut mahdollista. Heidän historiansa kiellettiin, tukahdutettiin. Jouluna voi laittaa jo valot ikkunaan. Tämä se on muuttunut, mutta kaikki ei ole voitu työstää. Minä voin, meidän täytyy ymmärtää näiden maiden asukkaiden lähestymistapaa tähän aiheeseen. Tämän aamun yhteydessä voimme myöskin todeta, että muistaakseni edelleen totesi, vai Silvia sen sanoi, jotenkin meidän täytyy asettaa tämä asia useamman pilarin päälle. Meidän täytyy yleisesti keskustella asioista. Ja kaikki, mikä meidän historiassamme on tarpeellista muistaa ja mainita, täytyy myöskin mainita. Ilman, että tämä tapahtui Auschwitzista tai Oradurista tai missä sitten tapahtuikaan. Kun on kyse vääryyksistä, ihmisten karkuttamisesta, ihmisoikeuksien polkemisesta, ihmisten karkottamisesta, tuhoamisesta, kansanmurhasta. Ei tällaista voi sanoa tapahtuneen vain ainoastaan yhden esimerkin valossa, eikä voida puhua pelkästään kansaissosialismista ja pelkästään kommunismista. Oli ihmisiä, jotka tekivät hirmut, jotka eivät kuitenkaan olleet kumpaakaan, eivät kommunisteja eikä fasisteja. Tänäkin päivänä meillä on valtaisia ongelmia, kun puhutaan esimerkiksi siirtomaa-ajasta kuinka sitten saadaan tämä ympyrä neljöityä. Tämä on mahdoton tehtävä. Meidän täytyy, meidän täytyy todellakin kiittää herra Migalskia hänen pyrkimyksistään. Ja meidän täytyy ehkä pyytää, että mietintö laadittaisiin vähemmän yksityiskohtaiseksi. Käsitellään sitä yleisemmällä tasolla, ettei me olisi niin yksisilmäisiä. Tämä tehtävä on, on mahdottoman vaikea. Siksi meidän täytyy yhteistumin auttaa esittelijä. En ole varma, voimmeko äänestää tästä jo marraskuussa, vai pitääkö tätä lykätä. Sitten kun olemme saaneet palveluidemme laatiman tutkimuksen, voimme palata asiaan ja sitten tuon jälkeen vielä keskustella ja pohtia asioita ja miettiä, kuinka tekstistä tehtäisiin hieman laajempi alainen eikä niin kapeakatseinen. Kyllä löydämme tässä oikean tien, vaikka ei se helppoa tule olemaankaan. Nyt ei pidä takertoa lillukan varsiin. Olen tästä täysin samaa mieltä. Esimerkiksi kohta seitsemän selätä ei voi sulattaa, että pahimpia kommunistidiktatuurin hirmutekoja pitäisi tutkia rikostuomioistuimessa. En voi hyväksyä tätä, enkä myöskään muita kohtia tekstissä. Tunnen hyvin ensin Jugoslavian ja Albanian alueen. Katson, että nyt olemme ottaneet jo hieman etäisyyttä asioihin joidenkin maiden suhteen, mutta Balkanilla historia on vielä kouriin tuntuvaa Serbiassa ja Bosniassa. Ja Bosniassa ja Serbiassakin asiat ovat erilaisia kummankin maan kannalta katsottuna. Jokaisella on oma historiansa. Siksi ei tässä pidä jättää historiaa historian käsitelmistä kansallisvaltioiden kontolle, koska kansallisvaltiot tietystikin perustelevat monia päätöksiään ja ennakkoluulojaan tietyllä tosiasioilla omasta mielestään. Sanska, äh, Ranskan ja Saksan historia. Sitä on työstää, työstää vastakin aika sitten. Ja Balkanilla ja kaakkois euroopassa on valtavasti vielä työstettävää. Se, mitä ranskalaiset sanovat jostakin historian jaksosta ei ole sama kuin mitä saksalaiset sanovat. Samasta asiasta on kaksi eri arviota. Nyt pitää avata silmät ja todeta, että ei kaikkea voi pistää yhteen ainoaan muottiin, ei kaikilla ole yhtä ainoaa selitystä tai tarinaa. Toivoisin, herra Migalski, että teette yhteistyötä meidän kanssamme ja työntekijöidemme kanssa niin, että kenties saisitte jonkinlaisen uuden lähestymistavan tähän asiaan. Ja voisitte ottaa nämä kaikki kommentit huomioon, koska muuten emme pääse tässä asiassa puusta pitkään. Muuten takerumme tähän asiaan. Tämä on valtaisa uroteko, joka teillä nyt on ne tehdä. Ja toivottavasti loppujen lopuksi sitten hyvä lopputulos saadaan niin, että ei pelkästään kulttuurivaliokunta voi osoittaa, että me pystymme laatimaan yhteisen tekstin. Mikäli ei tunne historiaansa, ei voi muokata tulevaisuuttaan, kuten ei voi itse ohjata tulevaisuuttaan, ottaa ohja omiin käsiensä, kuten hyvin tiedämme. Millä me autamme teitä tässä työssämme, tässä teidän työssänne? Haluaako kenties komission edustajat tässä vaiheessa sanoa jotakin? haluuko komissio sanoa jotain vai ei? Ilmeisestikään ei. No ei sitten, herra Mikalski. Dziękuję bardzo za, za tę dyskusję. E, ja bym rozpoczął... Kiitoksia tästä keskustelusta. haluaisin tietenkin teille kaikille vastata, koska kaikki huomiot olivat e, kiinnostavia ja herättivät inspiraatiota. Ensin ehkä Skurjalle ja Paljadellille haluaisin vastata. Herra Skurja sanoi, että Tämä on ehkä kaikkein vaikein mietintö koko valiokunnassa. Minä tiesin tämän tietenkin ja siksi halusin ottaa sen hoidettavakseni. Tämän päivän keskustelu osoittaa, että meillä on erilaisia näkökohtia. Samaan aikaisesti edustaja Paljadelli pyysi, että näkisin tämän mietinnön mahdollisuutena. Meidän ei pidä välttää ongelmia näkökohdat ovat todella erilaisia, mutta meidän olisi pyrittävä hyödyntämään tätä tilaisuutta niin, että asetetaan, että vertaillaan eri näkökohtia. Skurja puhui kommunismista, Erva Vergia loukkaantui tästä, närkästyi tästä ja ymmärrän heitä molempia. On aivan selvää, että että jos ajat, sanotaan, että kommunismi oli hirveä ilmiö, aivan kuten kansallissosialismikin, kaikki te sanoitte, että ei ole huonompia ja parempia uhreja. Kansallissosialismin uhrit ovat aivan samanlaisia kuin kommunismin uhrit. Kommunismista tuli enemmän, enemmän uhreja, jos otetaan myös Kambodja ja Vietnam mukaan Neuvostoliiton lisäksi, mutta ei voida ajatella eikä voida sanoa, että yksi järjestelmä oli hirveämpi kuin toinen. Molemmissa tapauksissa uhrit olivat ihmisiä. Nyt haluaisin viitata muihin huomioihin. Veroin lähti jo pois mutta olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että historiaa ei pitäisi välineellistää. Meidän olisi vältettävä tällainen lähestymistapa. Emme voi käyttää historiaa välineillä, joilla hyökätään kansoja tai henkilöitä vastaan. Tällainen kiusaus on olemassa, mutta se on vältettävä. Edustaja Vergia sanoi, että meillä on kielteinen lähestymistapa. Muutkin puhuivat tämän suuntaisesti. Fissas totesi, että tarvittaisiin myönteistä henkeä. Honeyballkin siitä puhui, että tällaisia myönteisiä sävyjä puuttuisi. Kostakin puhui tästä. Ehkä olette oikeassa. Ehkä se on puute ja pyrin, että tämä muuttuisi mietinnössäni, mutta on muistettava, mitä herra Takkula sanoi, Euroopan unioni syntyi holokaustin tuhkien päälle. Meidän on oltava tietoisia siitä, että ei Euroopan unioni syntynyt siksi, että kaikki sujui hyvin, vaan siksi, että olimme trauman uhreja, olimme läpikäyneet kaksi maailmansotaa. Ja näin ollen on enemmän negatiivista kuin positiivista sanottavaa, mutta on varmaa, että demokratia, ihmisoikeudet ja muut asiat on mainittava täällä myönteisinä seikkoina. Jotkut teistä totesivat, että tässä puhutaan liian mm, lyhyestä ajanjaksosta, kun puhutaan vain 1900-luvusta. Mutta haluaisin sanoa seuraavaa. Jos pyrimme selittämään sitä, mistä Euroopan unioni on syntynyt, on aika vaikeaa puhua 1600- tai 1100-luvuista, niin kuin Mendete Valle ehdotti. Jos haluan puhua valistuksesta ja renesanssista, no mikä siinä, mutta muistakaa sitten se, että tästä tulee hyvin laaja ei, tämä minua haittaa, jos Benambotu sanoi, että hän ei ole yhtä mieltä näistä kolmesta pilarista, joille EU perustuu, ja meidän olisi joutettava mukaan muitakin niin kuin arabivaikutteita, kuten myös Kavarda sanoi. Kyllä minä olen aivan avoin näille ehdotuksille, jotka koskevat muun muassa arabikulttuurin mukaan ottamista, mutta on pohdittava, kannattaa kannattaako nyt tässä puhua antiikin ajoista ja keskiajasta? Kyllä minä olen valmi, valmis aloittamaan tällaisen keskustelun. Edustaja versio puhui myös Visin hallituksesta. Tietenkin voitaisiin pyrkiä selittämään, mistä oli kysymys ja mitä tämä kollaboraattorityö oli, mutta toisaalta sanottiin, että olisi rajoituttava, pysyttävä yleisellä tasolla ja vältettävä näitä ristiriitaisempia kysymyksiä. Ehkä meidän pitäisi löytää toinen lähestymistapa. Ehkä olisi juuri pureuduttava näihin ristiriitaisiin kohtiin ja otettava mukaan ne asiat, jotka teidän mielestänne ovat tärkeitä, kun käsittelemme tätä. Mendeve Valle sanoi, että olisi lisättävä joitakin kohtia. Jos jotkut ovat sitä mieltä, että täältä puuttuu jotakin, niin ymmärrän kyllä, että haluatte tänne jotakin lisätä. Jotkut sanovat, että tältä puuttuu viitteitä siirtomaa valtaan. No se on totta, että se ei ole se näkökohta, jonka minä tunnen, mutta voin kyllä kuvitella, että joillekin teistä se olisi aivan avainasemassa oleva ilmiö, kun puhutaan Euroopan historiasta, joten pyydän, että lisäätte näitä tekijöitä. Euroopan historian ymmärtäminen välttämiseksi siirtymävaltakausia ja siirtymävaltioiden, entistä siirtymävaltioiden vaikutus on aivan välttämätöntä, joten todella pyydän, että teette näitä lisäyksiä. Sitten edustaja Tökes. Hän sanoi, että Puolan, Liettuan, Unkarian, Slovakian tai Tsekin tasavallan historiaa ei tunneta hyvin. Ja nuorille eurooppalaisille sellaiset nimet kuin Salazar tai Franco eivät ole kovinkaan tuttuja. Minun mielestäni meidän ei pidä välttää näitä. Jotkut nuoret, nuoret puolalaiset eivät tunne tätä historiaa. Me toki tunnemme sen hyvin, mutta emme tunne muiden historiaa. Minusta tämä on työmme tarkoitus. Jos me emme siitä selviä, niin eivät historioitsijatkaan. Jotkut teistä sanoivat, että jätetään nämä asiat historioitsijoille, mutta on muistettava se, että historioitsijat keskustelevat paljon tulisemmin näistä asioista kuin poliitikot. Sanotaan, että sota on liian vakava asia kenraalien käsiin jätettäväksi. Historia on liian vakava asia niin, että se jätettäisiin ainoastaan historioitsijoiden käsiin. Mehän myös päätämme siitä, kuinka historia esitellään Euroopan unionin historian aikana. Kollega Boris powiedział, e, e, potrzeba... Sitten edustaja Boris. Hän sanoi, että olisi löydettävä objektiivinen näkökohta – Voisimme kutsua historioitsijoita paikalle ehkä. Näin voisimme saada aikaan objektiivisemman näköalan. Suona, suoka anteeksi, mutta Saksan tulkkaus ei tullut toimimaan. Wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego. No to jest klasyczny przykład, że... że... Minä niin, edustaja Boris puhui tästä yhteisestä historian kirjasta puolalaisten ja saksalaisten kirjoittamana tällainen yhteistyö tuo esille sen, että on mahdollista sovittaa tekoja. Voisimme todella luoda yhteisen käsikirjan, jossa historiaa ei väärennettäisi. Tällaisia pyrkimyksiä on tuettava. Varmaankaan halua ja älyllistä kapasiteettia ei puutu tehtävän suorittamiseksi. Näin huomioistan, että te tunnette historian oikein hyvin, joten pyritäänpä saattamaan yhteen omat tietomme. Ehkä näin voimme saada synnytettyä sen todellisen mietinnän. Edustaja Tryppel mainitsi siirtomaavallan. Tämä asia ei todellakaan ole mukana. Puutun siihen kyllä. Luulen, että otin nyt kantaa kaikkiin huomioihin. Vielä yhden asian sanoisin tässä. Tiedän kyllä, kuinka niin, niin en, en, en tiedä kuinka kirjoitetaan mietintö, että niin, että vältetään kaikki ristiriitaiset kohdat. Ne, jotka ovat, niin, taikka kyllä osaan tehdä tämän, tehän ne, jotka olette täällä kauemmin olleet, tiedätte kyllä, kuinka kirjoitetaan sellainen mietintö, jossa ei oikeastaan sanota mitään, kun ja yksimielisesti voidaan hyväksyä mietintö, kun käytetään niin ympäripyöreitä sanoja, että siinä oikeastaan sanota mitään. Minä en halua tällaista kuitenkaan kirjoittaa, vaan minä haluan, että siellä näkyy ristiriitaisuudetkin ja vastakkainasettelut. Emme aina ole yhtä mieltä. Minä en välttämättä ole yhtä mieltä edustajan Version äh, näkemyksestä kommunismista, mutta minkä teet? Voimme kirjoittaa, että emme ole yhtä mieltä tästä. Kyllä minä olen valmis tekemään yhteistyötä ja käymään keskustelua. Käydään sitä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sihteeristö kyllä tukee meitä ja uskon, että tulemme tässä onnistumaan. Mitä nyt voimme tehdä? Voimme laatia mietinnön, joka avaa kansallisvaltioiden silmät sille, miten ne voivat valmistaa lapsiaan ja nuoriaan tulevaisuutta varten. Siksi se, mitä me täällä teemme tai mitä te esittelen teette, muodostaa vain suuntaviivat. Mikäli ongelmat ma- mainitaan nimeltä Oradura tai Auschwitz, niin meidän täytyy olla varovaisia, mikäli näin tehdään, niin että ei mennä liian yksityiskohtaiselle tasolle. Nämä kaikki ovat kammottavia hirmi, hirmutekoja. Auschwitzista voisi puhua tuntikaupalla, mutta ei tämä ole teidän tehtävänne. Teidän tehtävänne on löytää tie, tapa, auttaa maita toteuttamaan tämä tehtävänsä, avata nuorten silmät. Eivätkä historioitsijatkaan ole samaa mieltä. Historioitsijoihin pätee sama kuin lakimiehinkin. Historioitsijatkin ovat vain ihmisiä. Heilläkin on kaikilla omat näkemyksensä. Tiedän, kuinka vaikea tehtävä teillä on. Me tulemme teitä auttamaan tässä. Meidän täytyy toimia tässä hyvässä uskossa. Joskus auttaa se, että omaksuu hieman erilaisen katsantokannan tai näkökannan lähestymistavan. Tutkimusosastomme on valmiissa laatimaan tämän tekstin, ja sitten kun se on saatu, voidaan avata tarkistusten jättöaika. Ja tällä välin toivottavasti olette jo muuttaneet tai muuttanut mietintöönne niin, että se on hieman paremman oloinen paketti. Kiitoksia kollegoille tästä erittäin hienosta keskustelusta. Ei meillä aina ole tilaisuutta keskustella näin intensiivisesti, näin sydäntä särkevästä, sydämpiä koskettavasta aiheesta. Lämpimät kiitokset vielä. Hienoa, että tämä keskustelu tänään voitiin käydä. Nyt haluaisin toivottaa lyhyesti tervetulleeksi henkilön, jolla on hieno nimi. Piritta Näkkäläjärvi. Puheenjohtajan nimi oli hieno kaikkinen ääkirjaiminen. Hän tulee Lapista, Suomesta. Hän istuu täällä takaosassa, hienossa Lapin puvussaan. Hän toimii radio- ja televisiotoimittajana Lapin radiossa saamenkielisessä mediassa. Valikunta vieraili Inarissa. Me tapasimme hänet tuolla matkalla. Hiiro, että olette täällä tänään ainakin kuuntelemassa keskustelua, mikäli ette voikaan siihen osallistua. Ja terveisiä Lappiin sitten, kun menette takaisin kotiin. So, jetzt kommen wir zu Punkt 5 der Tagesordnung. Sitten sinne kohtaan viisi estyslistalla. Kyse on Rova Vergian mietinnöstä Tämä liittyy neuvoston direktiivin vuodelta 1993, ja kyse on kulttuuriesineiden palauttamisesta. Direktiivi täytyy muuttaa, koska tänä päivänä se ei oikein toimi enää. Nyt äh, voisitteko antaa hieman osvittaa siitä, mihin asian kanssa ollaan menossa? Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt äh, äskeisen keskustelun jälkeen meidän täytyy palata maan päälle, pelkäisin niin. Tämä Kulttuuriesineiden palauttamista koskeva teksti on erittäin konkreettinen, erittäin oikeudellinen teksti, enkä ole aivan varma, olinko oikeassa, että ryhdyin tähän nyt teidän painostuksestanne esittelijäksi. No, mistä siis on kyse? Kyse on kulttuuriesineiden palauttamisesta, sellaisten esineiden, joita on viety laittomasti jäsenmaista. Ja haluaisin tässä vielä mainita, että komissio on val- valinnut lähestymistavaksi uudelleen laatimisen, ja tämä rajoittaa parlamentin liikkumamahdollisuuksia tiettyjen kohdien suhdella. Tämä koskettaa yleissopimusta ja sopimusta vuodelta 1993 koskien tiettyjen kulttuuriesineiden viemistä rajojen yli. Tämä teksti koskettaa perussopimuksen artiklaa 36. Tarkoituksena on siis määritellä poikkeuksia esineiden viennille, joita artikloissa 34 ja 5 on määritelty. Tällaisia poikkeuksia ovat historiallisesti tai arkeologisesti arvokkaat kulttuuriesineet. Ja sellaiset kulttuuriesineet, äh, jotka on määritelty kansallisaarteiksi, jotka on viety maan rajojen ulkopuolelle. Meillä ei vieläkään ole yhtenäistä määritelmää siitä, mikä on kulttuuriaarre. Jotta voisimme helpottaa yhteistyötä jäsenmaiden välillä, meidän tarvitsisi luoda äh, kansallisten oikeusjärjestelmien vastavuoroista tunnustamista ja myöskin, kuten liitteessä mainitaan, luettelo sellaista esineistä, jotka vastaavat tätä määritelmää. Nämä, nämä esineet ovat veistoksia, maalauksia, valokuvia, karttoja. Tämä voi olla hyvin monimuotoinen kenttä näiden esineiden ikä voi olla erittäin vanha tai, tai ne voivat olla sata vuotta vanhoja tai ne voivat olla määrättömän arvokkaita tai varsinaisesti arvottomia. Joka tapauksessa 150 euroa on asetettu rajaksi taulujen kohdalla. Artiklassa 16 määritellään, että kolmen vuoden välinen komissio antaa raportin Euroopan parlamentille ja taloussosiaalikomitealle. Tämän raportin pohjalta, neljännen arviointiraportin pohjalta, komissio nyt tällä hetkellä ehdottaa tätä uudelleen laatimista, joka meillä on käsillä kolmas raportti muutama vuosi sitten toi esiin jo sen, että direktiivi toimi melko huonosti ja jäsenmaat toteuttivat liian lyhyitä määräaikoja esineiden palauttamisen suhteen ja tämän direktiivin sovellusala oli liian tiukasti määritelty. Tämän seurauksena komissio on vuonna 2009 luonut työryhmän, jossa oli eri kansallisten viranomaisten edustajia, joiden tarkoituksena oli arvioida direktiivin uudistamista. Ryhmä antoi vuonna 2011 arvionsa, jonka mukaan direktiivi pitäisi muokata, jotta se olisi tehokkaampi, määräaikoja pitäisi pidentää ja näiden esineiden määritelmää pitäisi täsmentää. Direktiivin tiet tiettyjä kohtia pitäisi myöskin tulkita yhtenäisemmin. No, nyt puhun hiukan nopeasti. Ja myöskin sitä prosessia, joka edeltää palautusprosessia, nimittäin korvausprosessia – myöskin eh, tiettyjen esineisiin liitetty ikä tai arvovaatimus pitäisi poistaa. Tämä on liitteessä mukana. Komissio on myöskin aloittanut julkisen kuulemisprosessin, joka aloitettiin äm, 30.11. vuonna 2012. Ja nämä kuulemisen tulokset on käännetty kaikille virallisille kielille. Äh, yli 600 virallista vastausta saatiin, joista 70 7 yksityiseltä sektorilta, loput julkiselta yksi, yrityssektorilta. Mielestäni tämä on hiukan heikko tulos. Vain 13 jäsenmaista ää, tuli yksityisiä vastauksia. Saksalaiset olivat erittäin motivoituneita tässä. Monet vastaukset tulivat Saksasta. Ja 12 jäsenmaasta julkisen sektorin vastauksia saatiin. Monet jäsenmaat ovat hyvin hiljaisia tässä asiassa, erityisesti Ranska, mikä mielestäni on hyvin valitettavaa. Suurin osa niistä, jotka vastasivat, äh, antoivat äh, riittäviä vastauksia, erityisesti julkisen sektorin vastaavat UNESCO ja UNIDROA ovat äh, osallistuneet tähän julkiseen kuulemiseen. Nyt pyrin puhumaan lyhyesti, ettei liikaa aikaa kuulu. Meillä on mahdollisuus palata yksityiskohtiin tämän mietinnön tiimoilta. Komissio on työryhmän suosituksia suurimmalta osalta noudattanut erityisesti liite yhden poistumisen kohdalla. Ja myöskin keskusviranomaisen rooli sekä määräaikojen pidentäminen, kulttuuriesineiden määritelmän selventäminen, määräajan pidentäminen kahteen vuoteen ja palauttamis määritelmän selvittäminen, nämä olivat ehkä tärkeimpiä asioita. Ja voisin päättää puheenvuoroni tiettyihin kysymyksiin, joita minulla on tämän uudenlaatimisen suhteen. Ensinnäkin oikeusperosta, miksi vain 114 artiklaa on käytetty, se koskettaa sisämarkkinoita, miksi me emme ole artiklaa 36, joka koskettaa kansallisia aarteita, kansallisaarteita käyttäneet, käyttänyt, tai artiklaa 67. Esitän tämän kysymyksen esitin tämän kysymyksen ennen lomia komissiolle, mutta kun kaikki lähtivät lomille, emme vielä päässeet eteenpäin. Minäkin tietysti itse olin lomalla. Sitten tämän liitteen yksi poisto. Tämä on tehty, jotta voitaisiin yksinkertaistaa ja laajentaa sovellusalaa ja antaa jäsenmaille laajemmat mahdollisuudet toimia, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä liite tähtäsi jäsenmaiden tukemiseen ja lainsäädännön harmonisointiin. Sen poistaminen, vaikka tiedämme, että jäsenmaat eivät määrittele kansallisarteita samalla tavalla, jäsenmaat ovat hyvin kaukana siitä, että meillä olisi yksi määritelmä kansallisarteelle, ja vaikka tällaisia määritelmiä on olemassa, ne eivät ole yhteneväisiä. Minulle tämä kohta on yhä avoin Minulla on myöskin kysymyksiä liittyen määräaikojen valintaan. Viiden määrä, kuukauden määräaika mielestäni on melko poikkeuksellinen ja erikoinen. Yleensä olemme tottuneet kuuteen kuukauteen, vuoteen niin edespäin. Tämä on hiukan erikoista. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään töitä niin, että voisimme tarkastella mitä, sitä, mitä jäsenmaassa tapahtuu ja että määräajat olisivat yhtenäisempiä. Sitten kahdesta kolmeen vuoteen siirtyminen Äh, palauttamismenettelyn kohdalla mielestäni tämäkin on hiukan liioteltua. Meidän pitäisi antaa mahdollisuus tehdä valintoista neljäs kohta. Yhteistyö, viranomaisten yhteistyö, mielestäni tämä on sinänsä hyvä asia. Luonnollisesti tämä voisi välttää oikeudellisia toimia ja mielestäni kaikkein tärkeintä olisi mahdollisuus välttää oikeudellisia toimia. Ne ovat kalliita, eivätkä ne toimi kovinkaan hyvin jäsenmaat ovat tuoneet tätä esiin ja myöskin julkinen kuuleminen ja työtä tehnyt työryhmä toivat nämä asiat esiin. Myöskin sisämarkkinan kontrollijärjestelmä IMI pitäisi ottaa huomioon. tällä hetkellä, jos tietoni ovat oikeat, tämä työ koskettaa vain kahta direktiiviä, palvelu direktiiviä ja tässä ollaan kaukana siitä, että oltaisiin hyvin kunnianhimoisia. Tämän meille tänään esitetyn direktiivin päämäärät ovat kuitenkin melko kaukana niistä päämääristä, joita kahdella muulla direktiivillä mainitulla direktiivillä on. kahden jäsenmaan oikeusjärjestelmien yhteen sovittaminen sen, josta esinä on viety ja se, jossa sijaitsee. vaatii yhteistyötä, jotta alkuperä voitaisiin varmistaa komissio on käsitelty näitä kysymyksiä. Sitten viimeinen kohta, kun tarkastelemme eh, esimerkiksi eh, ostajan eh, vastuuta. Tässä mielestäni direktiivi luonnoksen ensimmäisen artiklan kulttuuriesineen määritelmää ja kansallisen aarteen, kansallisaarteen äh, määritelmää. Tulee tarkastella, äh, minkälaista ähm, varovaisuutta voidaan olettaa äh, ostajan arvioiveen, koska tämä määritelmä on pitänyt tapahtua ennen kuin esine lähtee maasta vai jälkeen. Olen hyvin huolestunut näistä asioista ja ähm, jaan näkökulmat eh, varjoesittelijöiden kanssa. Erityisesti työryhmässä me olemme voineet kuulla asiantuntijoiden mielipiteitä ja valmistella työtä niin, että voisimme paremmin ymmärtää tämän menettelyn ja toimia yhdessä. Se on erityisen tärkeää, koska määräaikamme on lyhyt. Jos olen oikeassa, 15. Eh, lokakuuta olisi takaraja, joten ensimmäinen lokakuuta meillä olisi asiantuntijoiden kanssa tapaaminen seuraavalla viikolla varjoisteiden kokous ja sitä seuraa täysistuntoviikko. Kalenteri huomioon ottaen tämä on ilmeisesti ainut mahdollisuus. Kiitoksia. Vielen Dank. Scheint mir sehr kompliziert zu sein. Kiitoksia. Tämä vaikuttaa varsin monitahoiselta asialta. Toivon, että te kaikki ymmärsitte tämän paremmin kuin minä itse. Also man muss die Artikel vor sich haben und ob man sie dann wirklich versteht, ist auch noch die Frage. Also, Madame Berger, leid, dass vaikka artiklaat on tässä nenän niin edessäkin, niin on vaikea vähän ymmärtää näitä. Olen pahoillani, että mm, ajoin tähän tilanteeseen. Six. Tämä on erittäin monimutkainen juridinen asia. Tätä on hieman vaikea muuttaa sanoiksi. Seuraavaksi edustaja Deli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin varjoesittelijöille. Toisin kuin rouva Vergia, niin voin todeta, että minä taistelin tämän tehtävän puolesta. Minä halusin olla varjoesittelijä. Ja vaadin, että kollega luopuu tehtävästä, niin että minä saan sen hoitaakseni. Tämä on hyvin kiperä juridinen asia. Tämä on hyvin monimutkainen käsitellä. Tämä minun täytyy kyllä myöntää, mutta tämän tukena on lukuisia muita mietintöjä. Kaikki sai alkuunsa siitä ajatuksesta, että kulttuuriesineet ovat esineitä, jotka liikkuvat sisämarkkinoilla ja käsittelin näitä tavaroina tällaisina, mutta niihin täytyy kiinnittää kuitenkin erityis paljon huomiota olemassa oikeudellisia normeja, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden siirtämiseen Euroopan unionin sisällä. Ongelmia syntyi vuoden 1993 direktiivin jälkeen. Tämän jälkeen annettiin neljä eri mietintöä. Kolme näistä oli meidän laatimiamme Tekstiä jouduttiin uudistamaan, direktiiviä muutettiin. Direktiivissä haluttiin ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden näkemykset asiassa. 13 jäsenvaltiota vastasi kyselyyn, joka tehtiin. Nähdäkseni ei ole ollenkaan vaikea ymmärtää, mistä nyt on kyse. Tämä teksti täytyy lukea kaksi tai kolme kertaa, sitten sen kyllä tajuaa. Enkä aio nyt käydä lävitse yksityiskohtia, vaan halusin vain vastata Rova Vergian esittämiin kysymyksiin. Hän katsoi, että meidän pitäisi poistaa kenties täältä tämä liite. Mikäli näme, näkee tämän tekstin, liite on pitkä ja monimutkainen. Se voi olla monimutkainen ilman, että se on millään tavalla tyhjentävä kuitenkaan täydellinen. Ilman, että täällä on lueteltu niitä esineitä, joita voidaan pitää kulttuuriesineinä tai kansallisaarteina – Katsoimme, että tällaista liitettä ei tarvittaisi, vain pikemminkin jäsenvaltiota, ja oikaiskaa mikäli on väärässä, jäsenvaltioiden tehtävänä on todistaa, että jokin esine on kansallisaarre, koska kukin jäsenvaltio määritteli itse, mikä on kansallisaarre ja mikä ei. Se on jäsenvaltioiden tehtävä määritellä. Mikäli jäsenvaltiolla annetaan vastuu tämän asian määrittelemisestä, kun on kyse kulttuuriesineestä, joka on laittomasti viety maasta toiseen ja jäsenvaltio katsoo, että kyse on kansallisaarteesta, niin silloin ei meillä ole tällaista analyyttistä sitovaa luetteloa eri kategorioineen. Mitä tulee sitten viiden kuukauden tai kolmen kuukauden määräaikaan? Viisi kuukautta, jonka sisällä jäsenvaltion täytyy reagoida ja sanoa, että kyse on kulttuuriesineestä – tai arteesta. niin totesin, että viisi kuukautta ei ole mikään lyhyt aika. Kuusi kuukautta voisi olla yhtä hyvin aikarajana. En tiedä, onko valiokunnalla mielessään jotakin tämän suhteen, tai mitä mielipiteitä asiasta. Tämä otti myöskin kolme vuotta, jonka sisällä jäsenvaltio voi sitten vaatia esineen palauttamista. Kolmen vuoden määräaika on tässä tarpeellinen. Ei viisi kuukautta, vaan kolme vuotta tähän tarvitaan. No, tarkistetaan tämä asia. Jäsenvaltiot tarvitsevat tämän ajan, jotta ne voivat todistaa vetomuksensa tai vaatimuksensa paikkansa pitävyys ja muiden jäsenvaltioiden täytyy voida myöskin valmistautua tähän pyyntöön tai reagoida pyyntöön. Direktiivissä on tärkeää nyt muistaa seuraava asia. Direktiivi antaa enemmän merkitystä jäsenvaltion tuomioistuimille silloin, kun esiin on tuotu johonkin maahan tuon maan tuomioistuimen merkittävä rooli. Tuontimaan vetomus tai vaatimus tehdään jäsenvaltioiden välillä. Mutta kriteerit eivät ole mitenkään selkeitä tekstissä alun perin tuomioistuimet, tuomioistuimet eivät määritelleet kulttuuriesineitä samalla tavalla. Nyt tilanne on parempi kuin aiemmin. Minä tuen tätä uutta linjausta. Herra De Vaja syytti minua erästä asiasta työryhmässä. Hän väitti, että minä haluan tämän mietinnön vain ainoastaan siksi, että saan Partenonin marmorit takaisin Kreikkaan. Tästä nyt ei ole keskusteltu kovinkaan syvällisesti minä haluaisin nyt komissiolta pienen selvityksen tähän asiaan, koska minä olen käsittänyt nyt niin, että vuodesta 1993 aiempien, tuota vuotta aiempien tapausten osalta ei voi enää mitään vaatimuksia esittää. Mikäli jotain tapahtunut ennen vuotta 1993, siihen ei voi enää puuttua. Nyt pitää ottaa huomioon, että tässä mietinnössä meidän pitäisi mainita se tosiasia, että tässä ei mainita huutokauppoja jakeluverkostojen yhteydessä. Huutokauppataloja ei mainita. Huutokauppatalojen pitäisi olla mukana tässä tekstissä jakelijoiden joukossa. Koska monet yritykset saattavat saada laittomasti käsinsä kulttuuriesineitä ja sitten nämä myydään markkinoilla. Ja silloin kun on kyse huutokaupasta tai muusta myynnistä, täytyy aina osoittaa, että esine on hankittu laillisen keinoin eikä kepulikonstein. Täällä ei mainita erästä seikkaa niiden esineiden osalta, jotka ovat peräisin laittamista kaivauksista. Kyse on esineistä, joita ei ole voitu valvoa. Julkinen sektori välttämättä tiedä näistä esineistä mitään, ja esineet viedään sitten maan ulkopuolelle, ja joskus ne löydetään sitten jälkikäteen. Nä, tällaisten esineiden joukkoon pitäisi ottaa mukaan sellaiset esineet, jotka on laittomasti viety maasta laittomien kaivauksiin jälkeen, ei siksi, että ne ovat kuuluneet julkisiin kokoelmiin tai museoille tätä ennen. Tämä on seikka, joka täytyy mainita Tavarat, jotka ovat suoraan peräisen kaivauksen tai eivätkä museoista tai myynnistä. Mikäli esine on laittomasti viety maasta, Täytyy ensinnäkin todistaa, että esinettä on kohdeltu asianmukaisesti, toisin kuin Rova Vergia, eli nyt ymmärtänyt hänen näkemysperiään väärin, mikäli henkilö, joka laittomasti pitää halussaan kulttuuriesinettä, hänen velvollisuutenaan on osoittaa, että hän on kohdellut tätä esinettä asianmukaisella tavalla. Tämä toistaiseksi. Voimme keskustella tästä vielä myöhemmin. Ja mitä tulee asiantuntijoiden kuulemiseen, uskon, että meillä on vielä aikaa syyskuussa, vielä syyskuun loppuun mennessä pyytää asiantuntijoita paikalle. Ehkä meidän kannattaisi näin tehdä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, rouva Päijädeli. Eli kukaan kollega haluaa puheenvuoroa, niin sitten komissio saa tilaisuuden avata sanaisen arkkunsa. Ai, pyydän anteeksi. Olkaa hyvä. Merci. Bon, je... Kiitoksia. En ole juristi enkä tunne tätä asiaa, mutta minusta se on mielenkiintoinen. Pohdin, en tiedä onko tähän vastausta saattahan olla esineitä, joita useat valtiot pyytävät. Mitä sitten tapahtuu? Kuka tekee päätöksen? Onko olemassa jonkinlainen sovitteluelin? Täällä puhutaan kansallisarteista, mutta niin kuin tiedetään, niin no, esineet kulkeutuvat. Voi olla, että on esineitä, joiden osalta kaksi tai useampikin valtio vaatii niitä itselleen. Niin no ehkä komissio voi valottaa tätäkin puolta. Komissio, olkaa hyvä. Thank you. Uh, good morning to everybody. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa, on se, että kiittäisin esittelijää Virgia Karimasta ja muita keskustelun osallistuneita jäseniä. Esittelijä hyvin esitti tämän ehdotuksen taustan ja sisällön, joten en ehkä mene uudelleen näihin samoihin asioihin ja selitä uudelleen komission ehdotuksen tarkoitusta. Tämä oli erittäin hyvin jo selitetty. Halusin keskittyä niihin elementteihin, jotka aiheuttavat huolia tai epäilyksiä joita tässä lyhyen keskustelun aikana mainittiin. Ensinnäkin taustaan liittyen tämä selittää myöskin sen, miksi oikeusperusta on äh, perussopimuksen artiklasta 14 eikä joku muu. On aivan oikein sanottu, että tämä direktiivi alun perin äh, laadittiin sisämarkkinoiden syntymisen aikoihin – ja tämä väline oli tarkoitus täydentää kaikkia toimia, jotka rakensivat sisämarkkinoita. On myöskin mainittu, että vaikka tavaroiden vapaa liikkuminen on Euroopan unionin alueella taattu, tiettyjä päätö, poikkeuksia on olemassa tietyt esineet, ovat erityisen arvokkaita ja jäsenmailla on oikeus estää niiden vieminen rajojensa ulkopuolelle. Artikla 36 perussopimuksessa on juurikin se artikla, jossa on lueteltu nämä poikkeukset. Kansallisaarteet ovat näiden poikkeusten joukossa. Tämä ei ole se artikla, johon Euroopan unionin toimi perustuu. Päinvastoin tämä on se artikla, jonka pohjalta jäsenmaat voivat toimia. Ne voivat estää näiden kansallisaarteiden viennin omalta alueeltaan, koska meillä tavarat liikkuvat vapaasti. Voi kuitenkin tapahtua niin, että huolimatta näistä rajoituksista tietyt esineet poistuvat jostakin maasta ja tämän direktiivin tarkoitus on siis puuttua tilanteisiin, joista artikloita, joissa esineitä on luvattomasti viety maasta. Artikla 14 sisämarkkina-artikla on siis oikea oikeusperusta, eikä tämä artikla 36, joka luettelee poikkeuksia. Direktiivin tarkoituksena oli olla ensimmäinen askel, jotta jäsenmaat voisivat äh, vastavuoroisesti tunnustaa kansallisaarteensa. Direktiivi sinänsä ei tarjoa määritelmää kansallisaarteille. Aivan oikein tässä mainittiin, että jäsenmaissa on eroja siinä, kuinka ne määrittelevät sen, mikä kansallisaarre on. Ja meidän mielestämme tilanteen tulisi säilyä samanlaisena. Tämä on jäsenmaiden tehtävä. eräs jäsenmaissa määritelmää ei ole olemassa. Jäsenmaat kuvaavat kansallista perintöään eri tavoin ja arvioivat eri tavoin sitä, mikä ansaitsee erityishuolenpitoa. Vuoden 1993 alkuperäisen direktiivin tarkoitus oli antaa ohjeita ja rajoittaa myöskin sovellusalaa. Tarkoituksena olisi, oli osoittaa, minkä tyyppiset esineet kuuluivat direktiivin äm, sovellusalaan. Tämä oli määritelty liitteessä. Liite ei määrittele, määrittele kansallisaarteita. Kaikki nämä kategoriat, joista tässä on keskusteltu, ja myöskin nämä ikään ja arvoon liittyvät raja-arvot, joita liitteessä on määritelty, eivät ole mukana siksi, että ne määrittelisivät kansallisaarteen tai se, mikä kansallisaare on. Niiden tarkoitus on määrittää vain tämän direktiivin sovellusala. Ja suorana seurauksena tästä meillä on tiettyjä kansallisaarteita, jotka poistuvat laittomasti jäsenmaan alueelta, mutta kuitenkin tilanne on sellainen, että tätä välinettä voida käyttää niiden kohdalla vain siksi, että nämä tietyt kansallisaarteet eivät näitä liitteen luettelemia kriteerejä täytä. Jälleen kerran on hyvin tärkeää ymmärtää ajattelutapa tämän uuden laadinnan taustalla, tämän komission esityksen taustalla. Se, mitä me pyrimme toteuttamaan, on se, että antaisimme vallan takaisin jäsenmaille, koskien myöskin muita kansallisia kulttuuriarteita, joita tämä direktiivi ei aikaisemmin vielä kattanut. Yhteenvetona kysymys siitä, kuinka kansallisaaren määritellään. Me olemme yhä sitä mieltä, että tämä on jäsenmaiden tehtävä. Jäsenmaiden pitää itse määritellä kansallisaarteensa – ja jos kansallisaare viedään laittomasti jäsenmaan alueelta, jäsenmaalla pitäisi aina olla mahdollisuus vaatia sen palauttamista. Kuten tässä jo mainittiin, tätä esitystä edelsi työryhmän, asiantuntijatyöryhmän työ ja raporttia tämän työn aikana. Me olemme pyrkineet tunnistamaan, mitkä osa direktiivissä ovat rajoittaneet sen tehokkuutta. Liite, joka rajoitti direktiivin sovellusalaa ja määräajat tämän esineen tunnistamisessa ja prosessin aloittamisessa ovat niitä elementtejä, jotka tunnistettiin, ne rajoittavat tämän lainsäädännöllisen välineen tehokkuutta. Ja keskusteluissa niiden seurauksena komissio päätti pidentää esineiden tunnistamisprosessia – kahdesta viiteen kuukauteen ja takaisinvaatimisprosessia kahdesta kolmeen vuoteen. Asiantuntijaryhmä tuki tätä ajatusta ja tämä oli myöskin vaikutusten arvioinnin seurausta kolme vuotta. Olisi helpompi määräaika jäsenmaille prosessin aloittamiseen oikeudellisen äm, palauttamisvaatimuksen aloittamiseen kansallisaarteen kohdalla. On myöskin totta, että menettelyt vaihtelevat jäsenmaissa. Todistamistaakan suhteen ei ole mitään yhteisiä määritelmiä, mutta haluaisin kiinnittää huomionne yhteen tärkeään asiaan kun esineen palauttamista vaaditaan, todistustaakka on tämän vaatimuksen esittävän jäsenmaan puolella. Kuten aina me aina oletamme, että se osapuoli, joka vaatii oikeudelta jotakin, kantaa todistustaakkaa. Ja tässä tarkoituksena on se, että jäsenmaan tulee todistaa, että kyseessä todellakin on kulttuuriaare ja se on viety laittomasti maan rajojen ulkopuolelle ja todistusaika näiden asioiden kohdalla on jäsenmaan hartioilla. Vasta sen jälkeen, kun on todella määritelty, että kyseessä todellakin on kansallisaare, joka on laittomasti myö- viety maasta ulos, kyseeseen voi tulla ähm, korvausmenettely. Ja tässä tapauksessa esineen hallussa pitäjälle siirtyy todistustaakka. Esittelijä kiinnitti huomiomme siihen, että kansalliset kulttuuriesineet, joita vaaditaan palautettavaksi, eivät ehkä olleet määriteltyjä kulttuuriesineitä sillä hetkellä, kun ne poistuvat maasta. Kuinka voisimme siis varovaisuusperiaatteen noudattamista arvioida halussapitäjän kohdalla, jos esine on lähtenyt maasta hetkellä, jona se ei vielä ollut kulttuurinen äh, esine. Artiklassa 9 on käsitelty näitä tapauksia. Myöskin nämä tilanteet pitäisi ja tullaan ottamaan huomioon. Arviointi siitä, onko äh, kulttuuriesineen hallussapitäjä harjoittanut riittävää varovaisuutta. On myöskin esitetty kysymys siitä, miksei tämä koskettaisi kulttuurisineitä, joita on viety jäsenmaista ennen vuotta 1993, kuten tässä mainitsin. Tämä väline on luotu, äh, kun sisämarkkinoiden myötä rajat purjettiin jäsenmaiden väliltä. Ja tämä tapahtui ensimmäinen tammikuuta 1993. Tämä tärkeä muutoshan tapahtui tuolloin ja raja on vedetty tähän päivämäärään. Päättäisin puheenvuoroni tähän, en ole varma vastasinko kaikkiin kysymyksiin. Okay, the last question. Niin, viimeinen kysymys, joka esitettiin, unohdinkin sen jo, kosketti sitä, mitä tapahtuu, jos useampi jäsenmaa esittää vaatimuksia – samankulttuurisen palauttamisen suhteen. Me emme ole tietoisia siitä, että tällaista tapausta olisi vielä ollut. Jos näin tapahtuu, kulttuuriesineen alkuperä, kulttuuriesineen löytömaan oikeuslaitoksen tarko- tehtävänä on määritellä, mihin esine tulisi palauttaa. päättäisin puheenvuoroni tähän ja odotan innolla tulevia keskusteluja. Olemme valmiita vastaamaan kaikkiin vielä avoimin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Minusta tuntuu, että minä en tullut tästä nyt hullua hurskaammaksi. Mutta ehkä nyt tiedetään, missä ovat kipupisteet, miten teidän näkemyksenne eroavat äh, Rova Vergian näkemyksistä Voisitteko tämän kiteyttää kolmeen lauseeseen? Mistä kohtaa te olette eri mieltä vai ettekö te ole mistään eri mieltä? Eikö teidän näkemystä välillä mitään eroa? Oletteko te ihan yksimielisiä? vai ettekö? No, siinä tapauksessa. Anteeksi puheenjohtaja, minusta näin tätä keskustelua ei pitäisi aloittaa. Minut nimetettiin heinäkuun lopussa esittelijäksi. Nyt ollaan tässä syyskuun puolessa välissä. Täällä on paljon kysymyksiä, joita ei ole vielä komission kanssa työstetty. Niin määräajat ovat hyvin lyhyet ja se ei asiaa auta. Minä esitin nämä asiat näin ollen kysymysmuodossa. Minusta meidän on tehtävä yhteistyötä ja keskusteltava niin, että ymmärtäisimme paremmin tavan, jolla komissio on tähän. Ei minulla ole perustavanlaatua olevia erimielisyyksiä, vaan kysymyksiä koskien tiettyjä komission tekemiä valintoja. nehän pitkälti ovat samalla linjalla kuin teidän esittämänne kysymykset. Valitettavasti meillä on hyvin tiukka aikataulu, siksi ehdotan, että pidämme kokouksia hyvin pian, mutta ei tällä ole mitään varsinaista erimielisyyttä. Minä ainakin näin tämän näin, vaan pikemminkin kyse on siitä, että selvitetään asioita ja kun mietintö esitellään, niin sitten voimme nähdä, onko todella erimielisyyksiä en sitä kyllä usko. Minä haluan pikemminkin, että kaikki varotoimet on tehty tiettyjen asioiden osalta. Ja kollegoille haluaisin sanoa, että todellakin tämän tekstin kohde on hyvin rajallinen, sillä ei tulla ratkaisemaan kaikkia kulttuuriperintöä, koskevia kysymyksiä, vaan se koskee näitä kansallisen palauttamista silloin, kun ne on laittomasti viety maasta. Voidaan esittää kysymyksiä, näitä kaivauksia ja muita, joka tulee usein esille, mutta en ole ollenkaan varma, että se saataisiin tässä yhteydessä ratkaistua. Mutta varmasti meille tulee pian mahdollisuus puhua siitä. Pian tiedetään varjoesittelijöitä aikataulusta lokakuussa. Toivon, taikka tiedämme, että saadaanko asiantuntijat paikalle. Yes, I, uh, I would like to, to, to... Haluaisin kertoa teille, että mitään huolenaihetta ei tässä tekstissä ole. Tätä on jo testattu. Tässä parannetaan olemassa olevaa. Parannetaan sitä. Siinä kaikki. Tämä ei ole uusi asia. Tätä on jo testattu. Madame Berger. Loistavaa, Rova Vergia. Me luotamme täysin teihin ja varjoesittelijöihinne. Tehkää työnne kunnolla. Vous m'envoyez parfaitement honoré, madame. Tämä oli minulle kunnia puheenjohtaja. Okei. Okay. Selvä pyy. No niin, sitten takaisin töihin. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että kaikki, jotka eivät osallistu koordinaattoreihin tai varjoesittelijöihin, voisivat nyt poistua paikalta. Toivotan teille oikein mukavaa lounastuntoa. Luova Eurooppa tekstin koordinaattorit ja varjoesittelijät jääkööt paikalle. Kaikki muut pihalle. Mikäli poistutte nopeasti, niin voimme nopeasti jälleen tarttua taas tuumasta toimeen. Ja kaikki vierailijat myöskin poistukoota. Pyydän, että